Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Me jatkamme kokoustyöskentelyä. Tänä iltapäivänä meidän liikennevaliokuntamme järjestää kuulemistilaisuuden, julkisen sellaisen, joka kuuluu vaikutukset Brexitin vaikutukset meriliikenteeseen. Tämän kuulemistilaisuuden tarkoituksena on tietysti ensiksikin kuunnella korkean tason edustajia, jotka edustavat meriliikennettä, nimenomaan satamien edustajia, meriliikenne, rahtiliikenteen kuljetuksen edustajia, jotta voimme paremmin ymmärtää, tajuta, mitkä ovat mahdolliset riskit, ovat, kun yhdistynyt kuningaskunta jättää Euroopan unionin. Meillä on mahdollisuus saada kuulla, ymmärtää, miten tämän tulevan tapahtuman voida ennakoida nämä merikuljetusyhtiöt, meriliikenneyhtiöt ja mitkä tulevat olemaan ö, yhdistyneen kuningaskuntien lähdön vaikutukset aivan erityistapauksissa, kun puhumme tavara- tai matkustajakuljetuksessa, joka tapahtuu Irlannin, Yhdistyneen kuningaskuntien ja Manner-Euroopan välillä. Me tietysti haluamme tietää ja kuulla, mm, miten tämän sektorin eri toimijat toivovat saavansa irti EU-neuvottelijoilta ja yhdistyneiden kuningaskuntien neuvottelijoilta tästä vaikeasta neuvottelutilanteesta. Tämä meidän kuulemistilaisuutemme jakautuu kahteen osioon, niin kuin on tapana. Ensinnäkin kuulemme näiden meriliikennekuljetusfirmojen edustajia, sitten toisessa osiossa kuulemme sataman edustajien puheenvuoroja. Jokaisen paneelin jälkeen tulee tämä tavallinen kysymys-vastausosio toivot, minä toivotan lämpimästi tervetulleeksi meidän esitelmöitsijämme. Ihan lyhyt esittely nyt heistä. Sen jälkeen annan edustajille mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja muistutan teille tässä vaiheessa jo nyt, että jokainen puhuja saa seitsemän minuuttia esitystänsä varten. Hyvää päivää, herra Martin Dorsman te olette pääsihteeri tässä niin sanotussa EXassa, European Community Ship Owners Association. Merci. Kiitos teille myös, herra Martin Griffiths, että olette tulleet tälle. Te olette julkisten asioiden johtaja Cruise Lines International Associationista ja meillä on rouva Sue McKenzie, joka on yrit, yksityisasioiden tiimiryhmäjohtaja ja operatiivisten toimien johtava P&O Ferries Limited yrityksistä. Sen enempää vitkuttelematta minä annan puheenvuoron herra Dorsmanille seitsemän minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, first of all... Kiitos oikein paljon. Aivan ensiksi haluaisin kiittää, että järjestätte tämän julkisen kuulemisen. Tämä on hyvin tärkeä asia, ei pelkästään kyseiselle alalle, vaan koko arvoketjulle. Ja nyt tänään iltapäivällä emme puhu pelkästään tästä liikenteestä tai satamista, vaan tästä koko toimitusketjusta, joka liittyy palvelun toimittajiin tällä alalla ja tähän koko kuljetusalaan. Kyllä tämä muutos vaikuttaa koko arvoketjuun. Ensinnäkin ihan lyhyesti Eksasta. Kyse on tällaisesta yhdistysten keskusjärjestöstä, jos tämä nyt saadaan näkyviin tuonne Valkokankaalle Kirjoitus on hieman pientä, mutta tässä on ihan lyhyesti kerrottu. Me edustamme 21 kansallista laivanvarustajien yhdistystä EU-maista ja Norjasta. Meillä on Brysselissä yhdeksän työntekijää. Muutama yleishuomio. Ensinnäkin Alan Kaslain on Rotterdamin sataman toimitusjohtaja ja kaksi päivää sitten hän sanoi, että antaa hallitusten valmistautua parhaimpaan mahdolliseen ja me olemme, me olemme valmistautuneet pahimpaan mahdolliseen. Ja se nyt vielä hieman kertoo tästä tilanteesta yritysten näkökulmasta, koska on paljonkin huolenaiheita liittyen siihen, miten jatkossa toimitaan. Me valmistaudumme siksi pahimpaan mahdolliseen skenaarioon ja nyt meillä on useita skenaarioita, joihin valmistaudumme, mutta me emme kuitenkaan tiedä ihan tarkasti, mikä se kaikkein pahin mahdollinen tilanne olisi. Eli me nyt pyydämme, että neuvottelijat molemmilta puolilta saa aikaan mahdollisimman nopeasti mahdollisimman hyvän kauppasopimuksen, jotta me tiedämme, millainen lopullinen tilanne tulee olemaan. Tämä on hyvin kiireellinen asia tällä hetkellä. Meillä on pitkän ajan tavoitteita. Ensinnäkin se, että saadaan tasapuoliset toimintaedellytykset Eurooppaan. Jo, ehkä EU ja yhdistynyt kuningaskunta molemmat voisi omalta osaltaan hieman parantaa yritysilmapiiriä. Ja nyt on, olisi tarkoitus vain lisätä bisnesmahdollisuuksia. Ja mm, ehkä positiivista on se, että EU ja yhdistynyt kuningaskunta ovat aika lailla samoilla linjoilla kauppasopimusten suhteen niin, että pyritään avoimeen maailmankauppaan ja täytyy olla tietynlainen sääntelykehys tätä varten. Että, eli tavallaan ehkä olemme siis liittolaisia VTOssa ja OECDssä ja ILOssa. Sitten lyhyemmän aikavälin tavoitteet välittömät tavoitteet. Olisi hyvä, että olisi tällaista saumatonta liikennettä merellä myöskin merenkulkijoiden ja henkilöstön ja matkustajien pitäisi voida liikkua vapaasti. Esimerkiksi offshore-energia, tuulienergia, kaikki tällaiset on tässä huomioitava. Ja me haluaisimme tilanteen, en tiedä, pääsemmekö siihen me valvomme tilanteen kehittymistä hyvin läheisesti. Eli tämä jouheva, saumaton liikenne EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä 365 miljardia tavara- ja palveluvienti EU-sta yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja toisinpäin 274 miljardia euroa. Vuonna 1993 tuli yhdistyneeseen kuningaskuntaan miljoona rekkaa ja nyky 2015 se oli jo 4 miljoonaa rekkaa ja sitten taas yhdistyneestä kuningaskuntaansta Irlantiin tällä hetkellä 392 000 rekkaa. Eli kyse on todella merkittävästä liikenteestä ja myös vaikutukset tulevat olemaan valtavia, jos tulee erilaisia rajamuodollisuuksia. Nyt tässä nykytilanteessa rekat pääsevät ihan vapaasti liikkumaan EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan rajan yli. Siellä ei ole minkäänlaisia rajamuodollisuuksia ja myös aluksista selitetään vähän myöhemmin. Mutta jos sitten tulee erilaisia tulliselvitysmenettelyjä, niin viivästykset voivat olla melko suuria. Ja Alankomaiden hallitus on tehnyt tutkimuksen 4,2 miljardia vienti, viennin vaikutus. Se on aivan uskomattoman paljon. Ja Alankomaiden siis plus 4,2 ja viisi pääkohdemaata ovat Alankomaat, Ranska, Belgia, Espanja ja Irlanti, kun puhutaan yhdistyneen kuningaskunnan kauppaa EU-hun, kaupasta EU-hun. Seuraavassa puhutaan merenkulkijoiden onshore-henkilöstön vapaasta liikkuvuudesta. EU sääntelee tätä alaa ja yhdistynyt kuningaskunta tunnustaa EUn merenkulkijat ja päinvastoin, ja tämä on hyvin tärkeää. On myös tärkeää, että EUn lipun alla purjehtivissa aluksissa työskentelevät EUn ulkopuolelta tulevat voidaan tunnustaa. Se on todella tärkeää. Ja myös tämä onshore-puolella, mutta myöskin offshore-puolella, tuulienergia, öljy ja muu, niin sielläkin on paljon tällaisia työntekijöitä. Ja jos tulee paljon näitä muodollisuuksia, niin se ei ole hyvä liiketoiminnalle. Ja myöskin matkustajaliikennettä on todella paljon sekä yritystarko- tai työtarkoituksessa että vapaa-ajan tarkoituksessa matkustellaan hyvinkin paljon yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä. Ja jos tulee erilaisia rajamuodollisuuksia, niin se aiheuttaa tietysti kuormitusta. Ja tällä hetkellä siis mitään rajoitteita ei ole. Rajat ovat auki. Yhdistynyt kuningaskunta kuuluu EU-hun. Ja minkä tahansa lipun alla purjehtivat alukset pääsevät liikkumaan vapaasti näiden kahden välillä. Ja nyt jos tilanne pahasti muuttuu, niin voi tulla sellaisia haittapuolia, jotka eivät ole kummankaan etu. Energia, uusiutuvat energialähteet, tuuli, kaikki tällaiset. Siellä on paljon yhdistyneen kuningaskunnan puolella toimintaa myös EUn maista. Ja nämä ovat tärkeät seikat ottaa huomioon. Tässä kaikki, kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon teidän esityksestänne. Ihan hyvistä kysymyksen asetteluista. Te sanoitte yhden lauseen, meidän pitää valmistautua pahimpaan. Näinhän te sanoitte. Yritämme todella välttää tämän pahimman. Yritämme siis välttää pahimman. Nyt annan puheenvuoron herra Griffitsille. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset kutsusta tänne. Järjestömme on rinnakas järjestö ECSAlle, mutta me olemme, edustamme vain pientä osaa, eli noin yhtä prosenttia koko meriliikenteestä, mutta 25 miljoonaa matkustajaa me laskemme vuosittain aluksillamme ja edustamme yli 15 yritystä ja meillä on olemassa 40 yhteistyökumppania eli satamia ja muita toimijoita ja 15 000 myyntiedustajaakin on palkkalistoillamme. Sitten kun puhutaan kovasta tai pehmeästä Brexitistä, niin vaikea sanoa, mitä se koko alalle tarkoittaisi. Niin kuin kollegamme täällä sanoi, me olemme sitä mieltä, että tilanne on lomamatkailun puolella erilainen kuin rahtikuljetuksen puolella. Brexitin ei pitäisi vaikuttaa laisinkaan alaan. Me voimme kulkea yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä tavanomaiseen tapaan – me tiedämme, että meillä on olemassa globaalit kehykset ja ne eivät muutu miksikään, kun Brexit toteutuu ja navigointioikeus ja liikennöintioikeus säilyy jatkossakin. Ja Brexitin myötä työllistämismahdollisuutemmekaan eivät muutu riippumatta siitä, mistä päin ovat kotoisin tai mikä kansalaisuus heillä on. Eli me voimme palkata aluksillemme ihmisiä mistä tahansa. Tämä saattaa tietenkin yhdistyneessä kuningaskunnassa majapaikkaa pitäville yrityksille hiukan ongelmia. Meillä on tietenkin toimijoita, jotka toimivat sekä saarillamme että EU-ssa ja tilanne ei heidänkään osalta tule muuttumaan laisinkaan. Mutta epävarmuustekijöitä löytyy ja me kaipaamme teidän apuanne. Me keskitymme asiakkaisiin, matkailuun, joten maahanmuutto aiheuttaa suurimman osan päänvaivoistamme. On aika lailla vaikea tietää, että keneen sovelletaan minkälaisia maahantulorajoituksia. Ja myöskin se, että kun työntekijämme nousevat maihin, niin millä tavalla heihin suhtaudutaan riippuen siitä, mikä on heidän kansallinen taustansa. Muiden matkustajien osalta tilanne ei varmaankaan muutu ei silloin, kun EU-kansalaiset tulevat Brittisaarille tai Brit- äh, Brittisaarilla asuvat tulevat Euroopan unionin alueelle. Yksi huolenaihe liittyy siihen, että monet matkustajamme hyödyntävät eurooppalaisen äh, matkustajavakuutusjärjestelmän etuja. Ja silloin kun lomamatka varataan, niin siihen liittyen on myyty myöskin vakuutuksia ja niiden osalta tulee muutoksia eteemme. Ja ne, jotka taas matkustavat yhdellä matkalla saarillemme ja sitten myöskin yhdis, unionin alueelle, niin me emme vielä tiedä, että miten heihin jatkossa tullaan suhtautumaan. Me tarvitsemme kaikki tiedot, jotta matkustajamme voivat varautua tulevaan. Guardian-lehdessä Verhofstadt ilmoitti, että brittimatkustajat eivät voi lomailla yhdistyneessä äh, Euroopan unionissa. Tämä ei ole kovinkaan imarteleva viesti, mutta myöskin Brexitin jälkeen matkustajat ovat tietenkin tervetulleita Euroopan unioniin. Meidän on kuitenkin vain varmistettava, että matkustajat voivat nauttia vapaasta matkustusoikeudesta sekä matkustajat että yritykset hyötyisivät, toivottavasti hyötyvät myöskin Brexitin jälkeen kaikista terveyspalveluista, erityisesti e-terveyskortista. Me haluamme myöskin varmistaa, että yhdellä vakuutuksella voi matkata muun muassa Brittien saarten ja Euroopan unionin kautta. Oikein paljon kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Griffith. Kiitos paljon, edustaja, herra Griffiths, teidän esityksestänne. Ja seuraavaksi Roy McKenzie. Olkaa hyvä, seitsemän minuuttia. Thank you, Madam Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Nimeni on Sue McKenzie. Vastaan operatiivisista toiminnoista ja liiketoimintamallimuutoksesta. Ja me toimimme yhdessä toista satamassa ympäri Eurooppaa ja minä vastaan siitä, miten käytämme siellä teknologiaa, jotta saamme edistettyä liiketoimintaamme. Tai ainakin näin oli ennen Brexittiä. Me olemme, me, meillä on 27 000 tarkoittaa risteilyä vuodessa eri maihin. Yli 20 alusta operoimme kymmenituhansia matkustajia ja me operoimme myöskin ähm, läpi Manner-Euroopan niin, että yhdistämme laiva- ja junamatkoja Meillä on tällainen rautatieterminaali Romaniassa ja tarkoitus on siis varmistaa tavaroiden tuonti. Ja tässä on todella satojen vuosien historia yhdistyneelle kuningaskunnalle. Tämä liittyy postipalveluihin ja niiden historiaan. Ja nyt on siis tärkeää ymmärtää, miten tällaiset integraalit kokonaispalvelut ja infrastruktuuri saadaan vastaamaan toisiaan. Me viemme tavaroita tai tuomme tavaroita, viiniä, autoja, kaikkea mahdollista. Näitä meidän aluksillamme rekoissa ja junissa kuljetetaan Meillä on työntekijöitä Hollannissa, Irlannissa, Ranskassa, jopa Belgiassa. Ja lisäksi vastaamme epäsuorasti monien muiden eurooppalaisten työpaikoista satamissa ja rautateilla. Heidän työnsä liittyy suoraan siihen, mitä me teemme. Ja nyt äh, niin kauan kuin Britannian ja EUn välillä ja Manner-Euroopan välillä matkustaa henkilöitä ja kuljetetaan tavaroita niin kauan me aiomme myös vastata niihin liittyvistä palveluista. Me olemme yhteyksissä niihin maihin, joiden kanssa toimimme ja toivomme, että yhdistynyt kuningaskunta ja EU saavat Brexit-sopimuksen aikaiseksi ja me teemme kaikkemme, jotta äh, mahdollisimman vähän haittoja tulee siitä. Tässä kaikki lyhyesti. Merci beaucoup. Désormais, nous allons passer à notre phase. Kiitos teille, Roa McKenzie. Näin voimme aloittaa heti keskustelun. Ensimmäisessä paneelissa asiantuntijat kertoivat näkemyksistään ja nyt käytämme jälleen tätä tutuksi tullutta ping-pong-menetelmää. Sen jälkeen toinen kyselykierros, jossa annamme vähemmän puheaikaa, mutta annamme sen koordinaattoreille ja sitten muille parlamentin jäsenille, jos he näin haluavat. Mutta ensinnä, kuinka monta minuuttia, kysyi puheenjohtaja. Viisi minuuttia. Viisi minuuttia. Wim, van de Kamp aloittaa. Eli viisi minuuttia kysymyksiin vastauksiin. Kysyä. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Edustan täällä Markus Piiperiä, Hänhän on meidän Brexit-asiantuntija, mutta valitettavasti hänellä oli muita velvoitteita ja, ja siksipä minulla onkin ilo Alanko maisena merenkulkijana, joka vettä pelkää, niin esittää muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin edus kollega Dorsmanille seuraava kysymys. Aika hankala sellainen. Onko Euroopan komissio tietoinen teidän ongelmistanne ja jokapäiväisistä kommervenkeistä? Voitte vastata vaikka saman tien. Antwoord in Nederlands. Ehm, niin, me olemme jo useampaan otteeseen käyneet Barnierin ryhmän vieraana. Kerroimme, mikä on tilanne, mitkä ovat huolenaiheemme, ja me olemme aloittaneet siis tämän vuoropuhelun. Muistaakseni kolme kertaa olemme keskustelleet Barnierin kanssa. Oppik. Ja teille on syntynyt sellainen vaikutelma, että teitä ihan oikeasti kuunnellaan. He ovat valmiita kuuntelemaan, mutta aika pidättyväisiä olivat sen suhteen, että mihinkä suuntaan tässä nyt oikein mennään. Mutta kyllä he avoimin mielin kuuntelevat meitä. Toinen kysymys teille ja sekä kollega Griffithille ja McKenzille jos haluamme selviytyä tilanteesta, niin meidän täytyy saada tämä siirtymäaika kuntoon. 31. maaliskuuta 2019, mikään ei ole vielä valmiina, se on pelkkää illuusio, joten kollega Dorsman, mitä te ajattelette tästä ylimenokaudesta? Kuinka pitkän se pitäisi olla? Mitä siihen pitäisi liittää? Kinkkinen kysymys sekin. Siihenkin pätee se kysymys, että emme tiedä, että mihin me olemme siirtymässä ja mikä tämä siirtymäkausi tulee olemaan. Tietenkin muutoksia tulee, mutta jatkan siitä, mitä sanoin äsken. Eli epävarmoja ollaan tilanteesta ja se on tietenkin kaikille hankala asia, kun emme tiedä, mihin meidän tulisi valmistautua. Se voi olla hyvin tärkeäkin tämä ylimenokausi, mutta kaikki riippuu siitä, että kuinka kauan se tulee kestämään ja mitä se pitää sisällään. On puhuttu kahdesta vuodesta, ilmeisesti se on maksimi, mutta kaksi vuotta on lyhyt aika, mutta kaikki riippuu siitä, että mistä lähdetään ja minne mennään ja kuinka paljon aikaa meillä on käytettävissä, jotta asiat saadaan kuntoon. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Griffith, minä puhuin tuin edustajien kanssa se on tietenkin kilpailijanne ja toden totta, jos haluaa varata paikkoja vuodelle 2019, miten se onnistuu? Sillä meillä ei ole vielä minkäänlaista oikeudellista kehystä käytettävissämme. No, we agree with you and people... Olen ihan samaa mieltä ja monesti risteilyt varataan hyvissä ajoin etukäteen ja me seuraamme tilais, tilannetta hyvin läheisesti kun, ja haluamme tietää, mikä siirtymäprosessi tulee olemaan. Ja meillä on yhdistyneessä kunnassa matkustajia ja toimimme Schengenin alueen kanssa. Tämä tilanne siis tuskin muuttuu, mutta kyllä pitää hieman katsoa, miten tämä tilanne kehittyy. Um, yes, clearly a transition period niin hyötyähän tietenkin siirtymäkaudesta olisi, mutta meidän täytyy tietenkin tietää, niin kuin kollegat sanoivat, että mihin olemme siirtymässä. Muuten ei voida sanoa, että kuinka pitkä tästä siirtymäkaudesta tulee, mutta teknologia on kaiken ajan O, jos halutaan varmistaa juohea siirtymä. Ja mitä aikaisemmin päästään näitä ratkaisumalleja työstämään, sitä parempi. Mikrofoni. Sorry. Ik ga even terug naar meneer... Niin, kollega Dorsman vielä. Mikä on brittijäsentenne kanta? Heidän kanta on se, että kunhan olemme sopineet nykyisten kauppa- ja palvelujärjestelyn jatkamisesta, niin kaikki äh, riippuu siitä, että mitä Brexitin jälkeen tulee tapahtumaan – Eli me olemme olleet aika lailla samoilla linjoilla. Onko brittijäsenillä sitten hyvät vaikutuskanavat brittihallituksen suuntaan? No sanotaanko niin, että en tiedä, että onko tiivitä yhteyksiä pidetty. Mutta yhteyksiä on olemassa ja se on hyvä asia ja yritykset aika lailla säännöllisesti ovat hallintoon yhteydessä, joten keskustelut ovat hyvällä mallilla. Mutta herää kysymys, johon palaamme jatkuvasti. Eli mistä loppupeleissä sovitaan, mikä on se diili. Tietenkin mahdollisimman nopeasti halutaan saada selkiyttä aikaiseksi. Kollega Griffith, voisitteko te vastata tähän brittijäsen jäseniin liittyvään kysymykseen? Working very closely with... Me teemme kyllä läheistä yhteistyötä alan brittiläisen kauppakamarin kanssa ja me yritämme puhua tällä hetkellä oikeiden henkilöiden kanssa hallituksessa. Suhteet ovat hyvät ja toivon, että tässä saadaan asioita edistettyä. Me ainakin teemme töitä sen eteen. Hyvä, olkapa hyvä. Exactly, we're working todellakin me teemme läheistä yhteistyötä hallituksemme kanssa sekä yksilötasolla että tämän kauppakamarin tai alan edustajan välityksellä. Merci beaucoup. Madame Anderson, la parole. Kiitos paljon, Rova Anderson. Teillä nyt viisi, seuraavat viisi minuuttia. General question about... Kiitos. Ihan yleinen kysymys ensin lainsäädännöstä ja uudesta lainsäädännöstä ja yleisestä säädöskehyksestä, esimerkiksi matkustaja-alusten ähm, turvastandardeista ja muista, joista on hiljattain annettu säädöksiä, on tiettyjä laadullisia määritelmiä. Ja ehkä teille kaikille ensimmäinen kysymys. Oletteko huolissanne siitä, miten tämä tulee toimimaan Brexitin jälkeen, miten siis säädöksiä sovelletaan, niin kyllä minä ymmärrän, että on kansainvälisiä säännöksiä, joita on noudatettava, mutta on myös, EUssa on myös erityinen lainsäädäntönsä ja ei ole ollenkaan selvää, mitä tapahtuu jatkossa. Yes, this, this Toden totta, Kansainvälisiä määräyksiä on olemassa. IMO vastaa niistä taas, kun puhutaan ympäristö- ja turvallisuuskysymyksistä. Jos EU haluaa lisätä tähän vielä jotain omalta puoleltaan, jota ei sovellettaisiin Brittensaariin, niin tietenkin siihenkin täytyy vielä palata, sillä se saattaa vaikuttaa EU-varustamojen kilpailukykyyn. Tähän minäkin viittasin alustuksessani, eli tähän sääntelykehykseen. Sillä tulee olemaan keskeinen merkitys, eli täytyy katsoa, miten se tulee muuttumaan tai kehittymään. Mielestäni kaikki laivamme ovat lainsäädännön mukaisia jatkossakin riippumatta siitä, toimivatko he unionin vesistössä vai jossain muualla. Mutta katsotaan sitten, kun tilanne muuttuu, miten me reagoimme siihen. Mutta siihen on vielä jonkun aikaa. No, kuten sanoin, me operoimme useissa EU-maissa ja meidän täytyy siksi noudattaa monia direktiivejä, jos haluamme jatkaa toimintaa EU-ssa. Sitten teknologian ja innovoinnin rahoittamisesta vaikkapa polttoaineiden alueella infrastruktuuriinvestoinnit, joista olette riippuvaisia, niin miten vaikuttaa se, kun UK lähtee EU-sta, niin menetetään, menetetään myös ehkä panostusta tähän alaan. Tämä kysymys ehkä Dortmanille ja myös ehkä McKenzille. Could you please clarify the question? Voisitteko tarkentaa kysymystäni vielä? Kyse on tästä rahoituksesta erityisesti yhdistynyt kuningaskunta ja sitä, miten saadaan käyttöön EUn varoja, kun vaikkapa innovoidaan polttoaineita tai rakennetaan uutta infrastruktuuria, joka täyttää EUn lainsäädöt. Yhdistynyt kuningaskunta on kohteena tällaisille operaatioille ja tuleeko tämä olemaan ongelma, kun ei enää saa ehkä investointeja sitten, kun ollaan ihan oman onnemme nojassa? Yeah, but I was also thinking about... Niin, no, Brexitin myötä budjettivaje-ongelmakin syntyy. Miten se ratkaistaan? Tarkoittaako tämä sitä, että TNT-hankkeisiin varatut varat EU-sakin pienenevät ja myöskin kehitys- ja yhteistyöhön? Kuten sanoitte, merenkulku on kohdannut ympäristöön liittyviä muutoksia ja meidän täytyy viherryttää laivastoamme ja me tarvitsemme kehitys- ja tutkimuspuolella tukea ja rahaakin EU-sta. Se on tärkeä lähde, sillä ala on elänyt vaikeita aikoja, joten ei laivan omistajilla ole rahaa yllin kyllin, joten budjettirajoitteetkin voivat vaikuttaa toimintaamme ja mitä tulee infrastruktuuriin, niin kyllä pitää paikkaansa. Haasteena on tällä hetkellä se, että meillä olisi nesteytettä maakaasua käytettävissä kaikkialla Euroopassa, myöskin Briten saarilla, ja siihenkään liittyen ei ole riittävästi rahoitusta jatkossa käytettävissä, ja tästäpä syystä meidän täy- se vaikuttaa Äh, negatiivisesti siihen, miten äh, nestetettä maakaasua voidaan käyttää. Äh, Ehkä McKenzille toinen kysymys. Komissio sanoi viime viikolla, että ehkä ei voi enää käyttää yhdistyneen kuningaskunnan sertifikaattia, jotta voisi työskennellä EUn e lipun alla purjehtivilla aluksilla. Ja me olemme todellakin hyvin huolissamme kaikista työvoimaan liittyvistä asioista merenkulussa. Eli tulee enemmän ja enemmän ulosliputuksia ja tarvitaan hyvin koulutettua henkilöstöä. Onko teillä tästä jotain kommentteja? lainsäädännöstä vastaavat parlamentit ja meidän täytyy sitten vaan pohtia, miten se vaikuttaa yritystoimintaamme. Meillä on kaik, käytännössä kaikkialta maailmasta väkeä palkkalistoilla tuskin se muuttuu. Halusimme nimenomaan brittimerenkulkijoiden näkökulman, saavatko he tulla siis EU-lipun alla purjehtivin aluksiin vai ei? Valitettavasti en voi vastata tuohon, koska en vastaa tästä asiasta, mutta voi selvittää, mikä tilanne on ja palaan asiaan. Merci beaucoup. Allez, nous... Kiitos paljon. Me jatkamme eteenpäin. Edustaja Foster, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Well, thank you very much. I'm sorry I'm... Oikein paljon kiitoksia. Valitettavasti en kuullut ensimmäistä alustusta. Meillä on valitettavasti päällekkäisiä kokouksia tuon tuosta. Giffer Hofstad ei edusta parlamentin enemmistöä. Meillä on hyviä suhteita, me teemme tiivistä yhteistyötä ja tämä on hyvin eh, vain jotain yhteistyötä tekevää valiokunta. Minulla on tiivit yhteydet eh, alaan ja olen toiminut täällä monien alan ihmisten kanssa ja tavannut myöskin Old Ferris edustajia. Mutta kysyisin seuraavaa sekä Martin teiltä että muilta. Chris Gradings kertoi, että nyt on keskusteltava Brexitin jälkeisestä ajasta laajemminkin. Täytyy panostaa kasvuun. Kyse on suurista työpaikkojen määrästä ja myöskin budjettivaikutukset on huomattavat. Minkälaisia poliittisia vaikutuksia toivoisitte häneltä ihan omalta kantiltaan katsottuna, ihan lyhyesti vain? Ehkä kaikki, mikä auttaa työskentelemään saumattomasti yhdistyneen kuningaskunnan muiden välillä ja kuitenkin, että voidaan turvata alusten turvallisuus, niin se on hyvä asia. Kaikki haluaisivat nähdä tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla, se olisi tarkoitus. Teknologian hyödyntäminen siten, että tarkastukset eivät toteudu satamassa vaan että kaikki hoituu huomio, juohevasti on tärkeä asia Eli meidän täytyy hyödyntää olemassa olevia teknologioita. Katsotaan, miten niitä voidaan hyödyntää, jotta kulku olisi mahdollisimman mutkatonta. Kiitoksia sitten vielä molemmille teille uudestaan seuraavanlainen kysymys. Ainakin jotkin merenkulkijat pitävät mahdollisuutena sitä, että jatkossa tehdään ehkä kahdenkeskisiä sopimuksia ja niitä olemassa oleviakin laajennetaan Oseanian, Amerikan suuntaan ja muuallekin. Mutta Australia, Uusi-Seelanti ja Yhdysvaltiokunnassa on kuultu sitä, että kahdenkeskisistä kauppasopimuksista kannattaisi puhua minkälaisia mahdollisuuksia meillä Brittein saarilla olisi Brexitin jälkeen, jos sitä peilataan tähän juuri äsken mainitsemaani? Um, well, certainly for P&O ferries... No, tällä hetkellä meidän toimintamme on lähinnä Euroopassa, emme siis katso tässä vaiheessa Australiaa kohti. Martin and Martin, it should have been. <laughs> niin tässä menevät jo Martinit sekaisin industry looks at the global and Australasia. Australasia for the cruise industry. Tämä on tietenkin suuri kasvualue, paljon investoidaan sinne, yhä useammat matkustavat sinne ja sieltä tänne päin, joten minä uskon, että siihen tulemme jatkossa keskittymään markkina-alueena. Minä muistutan, että lehdistössä on puhuttu vapaakauppasopimusten hyödyistä yhdistyneelle kuningaskunnan ja muiden maiden välillä ja siitä vaikuttaisiko tämä haitallisesti brittien ja EUn väliseen kauppaan. Ja tässä sanottiin, että suuri epäilys, ehkäpä men, tappiot jopa kompensoivat tämän hyödyn. Ja voi olla haitallista, että pitää erilaisia vapakauppasopimuksia neuvotella, mutta tässä kaikki mitä voi sanoa. Um, Kiitos. Jos siihen liittyen onhan minulla vielä jokunen hetki aikaa. Minä olen aika lailla optimistinen ja hirveästi muutoksia ei varmaankaan synny kumppaneidemme suuntaan. Tietenkin haasteita syntyy ja teknisiä ongelmia, joihin täytyy paneutua Joten sanotaan, että lasi on puoliksi täynnä. Ajatellaan nyt positiivisesti ja meidän täytyy jatkaa hyvien suhteiden vaalimista jatkossakin. Kiitokset vierailustanne. Kiitokset ECR-konservatiiviryhmän puolesta. Kiitos paljon. Seuraavaksi Rova Meissner, viisi minuuttia. Paljon kiitoksia Rova puheenjohtaja, kiitokset asiantuntijoillemme siitä, mihin Jackie Foster päätti puheenvuoronsa. Hän oli aika lailla optimistinen, niin minäkin yleensä, ja minä toivoisin, että näin tulee tapahtumaan niin kuin te toivoitte, mutta pahoin pelkään, että ei se mene niin. Eli olen Lucy Andersonin linjoilla. Tilanne on todellakin sellainen, niin kuin itsekin totesitte, että te viittasitte hyviin keskusteluihin, joita olette käyneet Brittihallituksen kanssa positiivisella kannalla ollaan. Ja te, kollega Dorsman, tode, totesitte, että kävitte täällä useampaan otteeseen kertomassa, mitä toivotte, mutta teille ei luvattu mitään. Ja siinäpä se ongelma piileekin. Eli meidän täytyy aina katsoa myöskin näitä negatiivisia kysymyksiä, miten niihin reagoidaan. Kollega McKenzie, PNO, kulkee yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan väliä ja on olemassa Tokeen sopimus vuodelta 2003, Englanti-Ranska, eli miten tullaus voidaan hoitaa juoheasti. Ja olen kuullut, että on olemassa uusi suunnitelma maahanmuuttolaista. Oletteko kuulleet siitä mitään? Eli viittaa tässä yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja EU ja niiden välisiin suhteisiin maahanmuuton alalla. Heard, I've heard about it. No olen kyllä kuullut siitä. Tämä on ranskalaisten ja brittien hallitusten välinen juttu ja me sitten katsomme, että miten voidaan minimoida sen vaikutukset meidän operaatioihimme. Hyvä, no se on yksi asia. Jos tilanne jäisi ennalleen, niin mikäpä siinä. Teidän kannalta niin se olisi hyvä asia, mutta valitettavasti näin ei varmaankaan tule käymään, koska tämän reitin varrella tulee olemaan sitten unionin ulkoraja, joten juridisesti me tarvitsemme jotain uutta ratkaisumallia, mutta se, sitä ei ratkaista tänään. Turvallisuus ja ympäristö lainsäädäntö, sehän pysyy ennallaan, koska IMO on euro- kansainvälinen eikä eurooppalainen, mutta mitä tulee työntekijöihin, sanoitte, että toivoitte sitä, että merenkulkijat, niin kuin kollega Dorsman totesi, merenkulkijoiden vapaa liikkuvuus, se olisi tietenkin hyvä asia ja toivottava, mutta jos käy niin, että EUn todistukset eivät pädekään e- enää UKon toimijoihin, niin tarkoittaako se rajoituksia ja jos niin, niin mitä se tarkoittaa taas teidän liiketoimintanne näkökulmasta katsottuna? Herr Dorsman, ja. Kiitokset näistä kysymyksistänne. Mitä tulee pätevyyksiin? No meillä on kansainvälinen MOC-kvalifikaatio. Eh, Siellä määritellään maailmanlaajuisesti työskentelyolosuhteista. Kyse on siis maailmanlaajuisesta kehyksestä, eli tämä on tärkeä viesti. Ja sitten mitä tulee ammattipätevyyksiin, jäsenvaltiot tunnustavat toistensa tutkintotodistukset ja alustuksessani kerroin, että tärkeää on, että tämä pysyy ennallaan. Eli jos Alankomaiden lipun alla toimii joku äh, brittikollega, niin hänen pitäisi pystyä jatkamaan siellä Brexitinkin jälkeen. Ja tämä pätee kaikkiin suuntiin. Ammattipätevyyksiin liittyen on olemassa maailmanlaajuinen sopimus CCV. Ja EU voi äh, tunnustaa tämän sopimuksen myötä myöskin unionin ulkopuoliset tutkinnot. Meidän täytyy tietenkin hoitaa asiat myöskin muodollisesti kuntoon UK kanssa, mutta toinen kysymys liittyy siihen, että linkitetään tähän, linkitetäänkö tähän jotain tiukempia vaatimuksia. En pitäisi sitä hyvänä asiana. Tuskinpa siitä olisi hyötyä yhtään kenellekään. Kiitoksia. schön. Ich habe jetzt noch eine... Paljon kiitoksia. Vielä yksi kysymys teille, kollega Dorsman. Teillä oli niin jaloja toivoi, toivomuksia, että toivon, että ne toteutuisivat. Viittasitte tähän saumattomaan liikenteeseen merellä. Onko te pelkotilaa olemassa, että näin ei toteudukaan? No palaan tähän epävarmuustekijään. Mehän emme tiedä, mitä tulee muuttumaan. Jos muutet, muuttuu, niin mikä? Tuleeko tul- tarkastuksia, liittyvätkö nämä kasvinterveyteen, ihmisten terveyteen. Meillä on olemassa 35 000 yritystä Alankomaissa ja niiden pitää jättää sitten rahtiilmoitusta. Miten tämä tapahtuu sitten? Eli siinäpä se ongelma onkin, että miltä se diili loppujen lopuksi näyttää. Merci beaucoup, madame. Kiitos paljon, edustaja Meissner. Ah, seuraava puhuja ei halunnut. Edustaja Kistelor, haluatteko te käyttää puheenvuoron? Ei, ette myöskään. Edustaja Rike. Kolme minuuttia. No en minä kolmea minuuttia tarvitse, rouva puheenjohtaja. Minulla on ihan yksinkertainen kysymys, joka jonka osoitan kaikille kolmelle esitelmöitsijälle. Mikä, mitä hyötyä te ajattelette UK saa Brexitistä, ainakin teidän osaltanne, teidän sektorin kohdalla? Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Niin, mitä hyötyä UKlle olisi Brexitistä? No minä voin puhua vain laiva-alan puolelta. No toistan taas itseäni. Niin. Kaikki riippuu siitä, miltä kauppasopimus loppupeleissä näyttää, mistä sovitaan. Jos se on nykymallin mukainen, niin ei sitä ainakaan haittaa ole, sanotaanko näin. Mutta Barnierin suunnalta on kuultu jotain muuta. Kyllähän muutoksia tulevan pitää, mutta ei välttämättä positiivisessa mielessä. Ja siitä ei ole hyötyä UKlle eikä Euroopalle. Se on se viesti, jota jatkuvasti välitetään ja se kyllä aiheuttaa meille päänvaivaa. Tämä voi tietenkin olla poliittinen viesti, jota komissio viestittää, mutta ainakin se on se, mitä me jatkuvasti kuulemme ja Herääkin kysymys, että toteutuuko tämä viestin sisältö ja se on ehkä suurin epävarmuustekijä, jonka kanssa alamme tällä hetkellä painiskelee. No niin, siis- no niin herra Rike, tehän tarvitsettekin enemmän kuin, melkein enemmän kuin kolme minuuttia. Puhuja jatkaa. Minä korostan vielä, että mikä on hyöty. Ymmärrän kyllä teidän argumenttinne, mutta onko teillä nyt suunnitteilla jotakin pyytää tai saada joitakin, pyytää jotakin hyötyä teidän sektorillenne Brexitin takia? Ähm, als, ja, kijk, wat, wat er zou kunnen... No tietenkin, kuten sanoin alustuksessani, niin, niin saattaa käydä niin, että yritys, ilmapiiri, paranee, syntyy uusia yrityksiä ja toimijoita ja siksipä EU-varustamot ehkä haluavat laajentaa tai aloittaa toimintansa Britteen saarilla. Niin kuin sanottu, erittäin tärkeä asia on EUnkin näkökulmasta katsottuna, että kaikilla on yhtäläiset toiminnan mahdollisuudet. Se on asia, johon voisimme ehkä törmätä. From the cruise perspective selling holidays, you know that's... No risteilyjen näkökulmasta ja matkojen myynnistä se mitä me teemme, niin noin 4 prosenttia Briteistä on jo käynyt risteilymatkalla ja meillä on myös paljon siis henkilöstöä. Me toi, haluamme jatkossakin myydä Briteille matkoja niin, että he voivat risteillä niihin kohteisiin kuin haluatte ja siksi tämä onkin hyvin tärkeä. Ferry's point of... Ferrin puolelta katsottuna – Minulla ainakin on hyvät mahdollisuudet muuttaa liiketoimintamallia, ottaen huomioon nykyteknologiaa, toimia nopeammin kuin mitä olisimme voineet toimia, jos Brexit ei olisi toteutunutkaan. Kiitos. Rova Kluun, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, three speakers for their... Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille puhille esittelyistä. Ja minä ymmärrän, että tämä on hyvin hankalaa, kun meillä ei ole mitään varmuutta siitä, miten tilanne tulee kehittymään. Ja me tiedämme, että brittihallitus eh, on sanonut eh, jotakin sisämarkkinoista ja tuliliitosta ja muusta. Eh, Rova McKenzie puhui teknologiasta ja siitä tulee kyllä tärkeä asia. Ja Dosman puhui tästä saumattomasta meriliikenteestä. Oletteko sitä mieltä, että teknologia voisi eh, kokemuksenne mukaan nimenomaan auttaa saumattoman liikenteen turvaamisessa? Eh. olen aivan täysin samaa mieltä, että teknologialla voi olla keskeinen rooli, jos uusia vaatimuksia syntyy. Sillä voi olla myös matkustajan kannalta tärkeitä vaikutuksia on täytettävä lomakkeita ja lähetetään ne netin kautta, joten teknologialla voi olla keskeinen merkitys. Olen kanssa samaa mieltä. I agree. Olen täysin samaa mieltä. Jos katsotaan vaikkapa ilmailualaa ja sen kehitystä viime vuosina teknologian käytössä, niin kyllä meriliikenne on paljonkin sitä jäljessä, joten nyt tämä on hyvä tilaisuus vähän tarkastella uuden teknologian käyttöä miten sitä voidaan todella hyödyntää niin, että saadaan mahdollisimman suuri vaikutus ja voimme parantaa myöskin matkustajakokemusta tuon Brexitin jälkeen. Kollega Dorsman, luin jostain sanomaan, että ei ole olemassa meriliikenteen yhtenäismarkkinoita. Oletatteko, että on olemassa eri satamissa erilaiset säännöt käytössä? Pitääkö tämä paikkansa? Tämä ei nyt välttämättä liity Brexitiin, mutta kuitenkin tämä on meriliikenteen kannalta katsottuna tärkeä asia. You are uh, referring to... Varmaankin viittaa tilanteeseen, Tällaisista tulli-ilmoitusmenettelyistä varmaankin puhutte ja tämä on suuri haaste juuri varustamoille ja laivojen henkilökunnalle, jos satamassa täytyy raportoida jotakin. Meillä on kyllä komission ehdotus ehkä ja parlamentin pitäisi myös hyväksyä ehdotus mahdollisimman pian tilanteen parantamiseksi, mutta totta kai teknologiaa täytyy voida käyttää. Sitä on tuettava, mutta totta kai se maksaakin jotain, erityisesti pienille laivanvarustajille ja yrityksille. Siitä on kustannuksia, jos täytyy ja se vaatii myös henkilöresursseja ja aikaa. Toki se voi hyödyttää, mutta siinä on kustannuksia. Ymmärrän toki, mutta me tiedämme, että EU-puoleltakin voidaan tehostaa satamien toimintaa. Kollega Griffith, tiedän kyllä, että UK-matkustajat ja matkailijat ovat aina tervetulleita unionin alueella – varsinkin Etelä-Irlannissa UK-matkustajat ovat suurin matkustajaryhmä, eli suosittu matkakohde. Kiitos paljon, Rova Kluun. Edustaja Kistelö, te haluatte ehkä sittenkin käyttää puheenvuoron. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Se oli hyvä kysymys, miten Britannia voisi hyötyä tästä, jos se hyötyy Brexitistä. Ja mielestäni asia, tai sana, joka sieltä tuli vesiin, on ei. Eli Britannian hallituksella ei ole mitään ide- tarkoitusta jäädä tulliliittoon tai sisämarkkinoille, ja en näe, miten sillä muka ei olisi vaikutusta meriliikenteeseen ei teidän tarvitse tähän vastata, mutta haluaisin vähän nyt selkeyttää tätä asiaa. Mitä ajatellaan siitä, miten EU27 hyötyy Brexitistä, jos se hyötyy siitä jotenkin? Mikrofoni. Well, I'll take a, a of it. no minäpäs vastaan. No me voimme siis tarkastella kaikkia mahdollisuuksia ja pohtia sitä, että miten jatkossa teemme yhteistyötä. Ja sitä kautta kaikkien on muutettava toimintamalliaan. Ja jos me teemme sen yhdessä, niin varmaankin kaikki sitä myöskin hyötyvät. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon. Minäkin haluaisin kysyä. Minä olen kirjannut itse itseni listalle ja minä haluaisin nyt esittää omasta puolestani muutaman asian. Minä haluan vähän ennakoida sitä, mitä te sanoitte, herra Dorsman, tästä pahimmasta mahdollisesta skenaariosta, jos ei sopuun päästä. Sehän on ihan itsestään selvää, että kaikki hyödykkeet, tavarahyödykkeet, joista pitää, pitää maksaa kaksinkertainen tullimaksu, jotta ne pääsevät eu markkinoille. Voisiko, onko tätä jo ennakoitu? Onko tähän jo valmistauduttu, jos sopuun ei päästä? Se on minun ensimmäinen kysymykseni. Ehm, ja als, als, als er geen akkoord komt. Jos diiliä ei synny, niin sitten VTO-sääntöä sovelletaan. Silloin käytetään tuontimaksuja ja niin poispäin. Ja ne ovat laskeneet vuosien saatossa, mutta tilanne tulee olemaan aivan täysin erilainen kuin nyt. Eli maksuja saattaa langeta maksettavaksi, mutta kaikki riippuu siitä, että mikä se loppudiili oikein on. I mean, as I said before, our... Kuten jo sanoin, tässä pitää mennä ajatella eteenpäin. Kyllä tavarat ja henkilöt jatkossakin tulevat liikkumaan EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Ja tätä pitäisi tukea uudella teknologialla. Okei. Okay. Me, me... Hyvä, kiitos. Minä haluaisin ymmärtää jonkin asian. Tämä on toinen kysymykseni. Minä haluaisin ymmärtää, missä määrin ja miten Brexit voisi muuttaa joidenkin kaupallisten reittien kiinnostavuutta. Mehän tiedämme olemassa olevat suuret kansainväliset satamat, jotka harjoittavat vientiä ja tuontia jotka toimivat sisääntulo satamina eurooppalaisille tavaroiden tuomiselle Euroopan mantereelle. Onko tämä kauppa yhä mielenkiintoista, jos lisätään rajat? Nämä eurooppalaiset manner-satamat, se voi olla Rotterdam tai Amsterdam tai se voi olla Zeebrugge. Voisivatko ne sanoa, että ne voisivat huomispäivänä avata jonkinlaista toimintaa tulevalle. Oletteko te tätä ennakoineet? Eh, no mitään tutkimusta ei ole vielä tehty, eli minkälaisia muutoksia reittivalinnoissa saattaa syntyä. Jos katsotaan kauppavirtoja, niin Kiinalla on tämä One Belt, One Route aloite, siihen investoidaan aika paljon rahaa. Se saattaa vaikuttaa Rotterdaminkin asemaan. Eli nämä tulevat tapahtumaan niin kuin nykyiselläänkin muutoksia tapahtuu. Mutta uuden rajan käyttöönotto, se aina tarkoittaa kaupan estämistä. Se vaikuttaa toimijoihin, vaikuttaako se myöskin näihin reitteihin ja viittaan keskusteluun, jota on käyty parlamentista, ETSstä, UK sitten ei kuuluisikaan enää Euroopan unioniin, mutta voiko voisiko olla niin, että kiinalaiset haluatkin mennä ensin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja vasta sitten myöhemmin Euroopan unionin suuntaan. Eli paljon asioita on pöydällä ja ne voivat vaikuttaa kauppavirtoihin ja niiden muutoksiin, mutta se liittyy riippuu tästä rajasta ja loppusopimuksesta ja sitten siitä, että miten uusi syntynyt tilanne hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Kiitos. Nyt annan vielä puheenvuorot Rovandersonille ja loppupäätelmät Wim van de Kampille. Ihan siihen, mitä Rike sanoi, olen samaa mieltä. Nyt jo kymmenen vuoden aikana on nähty paljon tärkeitä reittejä, arvokkaita reittejä matkustajille vaikkapa Skandinavian, Britannian välillä ja nyt jotakin on kehitetty tai sitten rajoitettu liiketoiminnan epävarmuuden vuoksi ja nyt eh, uudet reitit vaikkapa Korkista Espanjaan, jotta voidaan välttää yhdistynyt kuningaskunta, eli Britannia siis menettää tällaisia arvokkaita reittejä ja miten, miten tämä tilanne voidaan välttää UKssa? niin kuin äsken totesin, eli jos muutoksia tapahtuu, niin teollisuuden on sopeuduttava siihen ja näin tapahtuman tulee. Ja tämä mainitsemani esimerkki voi tapahtua ja yritysten täytyy vain sopeutua siihen, katsottava, että mikä olisi paras liiketoimintamalli siihen tilanteeseen. Sorry, apologies. No, yrityksethän aina etsivät uusia reittimahdollisuuksia ja tätä Brexit ei muuta nykyisen verrattuna. Tietenkin määränpää on kingi, eli jos löytyy kohteita, minne ihmisiä, ihmiset haluavat mennä ja sinne pystytään menemään, niin me yritämme sitten tarjota myöskin tällaisia palveluita. Oh. Edustaja Van de Kamp, loppusanat, olkaa hyvä. Ähm, Rouva puheenjohtaja, kiitokset kaikille vieraille, vieraille edustajan Piperin puolesta. Mutta se, mitä edustaja Dorsman totesi alustuksessaan, hän viittasi offshore-toimintaan. Voisitteko kertoa sitä enemmän? Kysehän on mannerlaatoista, jotka ovat kosketuksissa toisiinsa. Onko teidän mielestänne olemassa jotain turvallisuusongelmia tai jotain muuta, tulkintavaikeuksia tai ongelmia. Miksi otette tämän esille? Se liittyy markkinoille pääsyyn. Kysehän ei ole vain ainoastaan liikenteestä, vaan myöskin kuljetuksesta. Eli on olemassa paljon aluksia, jotka liikkuvat merellä ja näillä alueilla. Kyse on siitä, että viedään ö, tuulimyllyjen osia merelle ja ties mitä. Ensin meillä oli kaasu, sitten tuli tuulivoima ja jatkossa tulee uusiakin uusiutuvia energialähteiden käyttömahdollisuuksia. Kyse on markkinoille pääsystä. EU-yrityksillä on pääsy tälle Mannerlatan alueella, mutta toivottavasti tämä tilanne ei muutu miksikään, joten toivottavasti UK ei vaadi, että näillä alueilla matkaavat alukset, niille pitäisi olla, niitä pitäisi purjehtia UKon lipun alla. Jos katsotaan Yhdysvaltojen suuntaan, mehän tiedämme mikä siellä on tilanne ja me emme halua missään nimessä, että sellainen toistuu yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten tämän tyyppisiä huolenaiheita meillä on tähän liittyen. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos paljon tästä ensimmäisestä paneelikierroksesta. Voinemme ihan ansaitusti taputtaa meidän kolmelle esitelmöitsijälle, Dorsman Griffiths McKenzie. Kiitos paljon siitä, että toitte meille joitakin ideoita, miten me jatkamme tästä työtämme eteenpäin, jotta löydämme hyvän ratkaisun. Te olette kuitenkin kaikki samaa mieltä, teillä on tahtoa tähän ylimenokauteen, että voidaan sopeutua tulevaan, olivatpa säännöt sitten mitkä tahansa. Sitten kaikki kolme olette sitä mieltä, että ei voida lähteä vaan pois ilman mitään sopimusta lyödä ovet paukkuen kiinni ja lähteä. Eli neuvotteluista pitää nyt odottaa, mitä sieltä saadaan irti ja mitä, mitä te voitte saada omalle sektorille, mutta te voitte aina luottaa liikennevaliokunnan tukeen ja voimme aina keskustella asiasta kehdessä, yhdessä keskenämme. Kiitos paljon vielä kerran ja nyt siirrymme paneelin toisen osioon. Allez, nous continuons. No niin, me jatkamme. Pyydän herra Joakim Koensia, herra Iman Aurelia ja herra David Leetonia myöskin tulemaan paikalle. À la tribune, s'il vous plaît. you. Merci beaucoup. Kiitos paljon kolmelle asian esitelmöitsijälle, että hyväksyitte kutsun tulla paikalle. Nyt me siirrymme satamiin. Ja me aloitamme välittömästi, koska me olemme Belgiassa ja meillä on Belgiasta edustaja. Niin herra Koens voi aloittaa. Kiitos vielä kerran, että tulitte paikan päälle. Te olette Zeebruggen sataman toimeenpaneva johtaja. Ja te kerrotte nyt meille tästä samasta asiasta, mitkä tulevat olemaan Brexitin seuraukset nimenomaan miten te tulette kokemaan sen maaperällä omassa satamassanne, miten te sen ennakoitte, miten te näette sen. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä ja sen jälkeen voimme keskustella yhdessä. Annan teille nyt puheenvuoron seitsemän minuuttia. Kiitos rouva puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia saamastani kutsusta. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä paikalla. Me puhumme kaupasta ja satamista. Täällä on pitkät perinteet. Bryggen satama hanseattisiin kaupunkeihin meillä on ollut yhteyksiä jo vaikka kuinka pitkään ja kauppa on käyty iät ja ajat ja niin tulee tapahtumaan myöskin Brexitin jälkeen ja kyllä satamilla on myöskin oma roolinsa, kun tavaraa viedään unionin alueelle ja Brittein saarille. Me tuomme teitse, rautateitse, konteissa, junavaunuissa tavaraa Sebryken satamaan ja sieltä kautta Skandinavian, Venäjän, UK markkinoille. Ja UK markkinat ovat erittäin tärkeät meille. 46 prosenttia kaupastamme kulkee UK suuntaan. Mutta tärkeämpänä pidän sitä, että tuotteita tulee kaikkialta Euroopasta – Ja jos katsotte tätä aluetta ja tuotteita, joita käsittelemme, niin niitä tuotetaan lähinnä Pohjois-Ranskassa, Belgiassa, eli lähellä satamia, eli tekstiilituotteet, vaatetuotteita, elintarvikkeita, autoosia, au, lääkkeitä, koneita, ne tulevat satamaan ja sitten viedään yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 67 prosenttia kaupastamme on vietiä ja 33 prosenttia tuontia. Mutta tuotteita tulee kaikkialta Euroopasta, Romaniasta, Unkarista, Italiasta. 53 junaa Italiasta saapuu viikoittain Zeebrücken satamaan ja tavarat viedään sitten UKhon. Eli Ranskasta ja Pohjois-Espanjastakin näitä tuotteita tulee. Ja sitten jos katsotaan UK suuntaan, niin me viedämme Lontoon ja ihan pohjoisenkin alueelle. Eli kyse on räätälöidystä palvelusta, eli satamasta tavarat viedään sinne, minne ne halutaan, ihan lähelle jakelukeskuksia. Viisi Tuhatta työpaikkaa liittyy siihen suoraan satamissa ja 500 miljoonaa on liikevaihto. Tärkeintä on tämä tila, teollisuus eikä pelkästään satama. Meillä on 70 matkaa viikoittain – me viemme siis tavarat satamaan, varastoimme ne siellä. 2000 työskentelee pelkästään varastoinnin puolella ja sitten seuraavana päivänä ne ovat sitten Manchesterista, Glasgowssa, Birminghamissa, Lontoossa tai missä tahansa. Tärkeää on muistaa, että toiminnan pitää olla tehokasta, aikataulun mukaista. Varsinkin elintarvikkeiden osalta tämä aikataulutus on erittäin tärkeää. Tarvitsemme juoheaa toimintaa. Yhtä lailla tärkeä ala on autoteollisuus. Me olemme maailman ykkösvalmistaja. Ranskasta, Saksasta viedään osia ja ajoneuvoja UK, mutta myöskin Meksikosta ja Kauko-idästä. 2,8 miljoonaa ajoneuvoa, niin niistä 70 prosenttia viedään unionin rajojen ulkopuolelle – Tämä on tärkeä asia, eli että viemme Briten saarille näitä osia ja tuotteita ja tuomme UKosta 33 prosenttia. Nämä ovat osittain myöskin transittuotteita ja tämä on Brexitin jälkeen tärkeässä asemassa. Me toivomme, että Toyotan osia voimme jatkossakin ikään kuin välivarastoida Kyse ei ole vain ainoastaan Valencienin Pohjois-Ranskan alueelta tulevista osista, vaan Turkista ja Afrikasta ja muualta, joten kyllä tässä on olemassa paljon työpaikkoja pelissä. Ja sitten Brexitin. No Brexitistä on tehty jo päätös, mutta me tarvitsemme nyt kauppasopimuksen. Ongelmana on tämä euron ja punan välinen suhde. Mitä vahvempi euro on, sitä Suurimmassa määrin tämä vaikuttaa myöskin vientiin ja myöskin esimerkiksi mm, Turkia ajatellen ja tekstiiliteollisuudesta puhuttaessa. Ajoneuvojen osalta tullit voivat olla 10 prosentin luokkaa, suklaan osalta 8 prosenttia, sitrusedelmien osalta 12 prosenttia, joten meidän täytyy välttää tällaisen tilanteen syntyminen. Belgia joutuisi maksamaan 1,6 miljardia näistä tulleista, mutta eivät saisi läheskään niin paljon itse. Ja joka 40 työpaikka liittyy yhteistyöhön Brit- Baltian saarin yritysten kanssa. Ja jopa 42 000 työpaikkaa voidaan menettää. Joten mitä voimme tehdä Brexitiä ennakoiden? No meillä varmaan kauppaa käydään jatkossakin. euro suhteelle emme voi tehdä mitään, mutta paljon liittyy tähän tullaukseen – Ilmeisesti vientitulokset kasvavat 47 prosenttia ja tuonti melko lailla yhtä 14 prosenttia. Ja me olemme siirtymässä digitaaliseen järjestelmään, jonka tarkoituksena on pitää sisällään kaikki tarvittavat tietomme. Eli että kaikki tullit tietävät ja saavat pääsyn tähän järjestelmään, se on tärkeä asia. Ja sitten mitä tulee sitten vielä viimeiseen huomioon, niin meillä pitää olla selkeä siirtymäkausi, niin kuin täällä on sanottu tässä kokouksessa. Se voi olla vaikka kaksi vuotinen mutta meidän täytyy varmistaa, että nykytilanne voi jatkua ja että varmistamme vain sen, että meillä on yksi muutos, eli ei niin, että yksi siirtymäkauden aikana ja yksi sitten siirtymäkauden lopuksi. Me tarvitsemme myöskin selkeän kattavan kauppasopimuksen, joka antaa mahdollisuuden juohella tuotteiden siirtämiselle. Ja pitäisi pyrkiä välttämään myöskin transittuotteiden osalta turhat äh, hallinnolliset ongelmat. Toivottavasti meidän ei tarvitse odottaa aivan neuvotteluiden loppumetreille ennen kuin pystymme sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Me haluamme tietenkin välttää kahdenkeskisiä sopimuksia. Meidän täytyy äh, varmistaa yhtäläinen toiminnan mahdollisuus. Tietenkin mahdollisuuksia tarjoutuu meillekin. Tämä on ikään kuin aasin silta irlantilaisen kollegan tulevalle esitykselle. Kiitos oikein paljon, herra Koens, vielä aikataulun puitteissa. Ja te hyvin selvästi korostitte myös tätä siirtymäaikaa ja sitä, että tietyt säännöt täytyy tässä pysyttää erityisesti kauppasopimusten alta. Seuraavaksi annan puheenvuoron Imon O'Reillylle Dublinin satamasta ja teilläkin on myös aikaa tehdä, esittää tämä asia. Um, I'm from the, the Dublin Minä siis edustan Dublinin satamaa. Se on suurin Irlannin satama. Minä olen insinööri ja meidän haasteenamme on se, että me tarvitsemme toimivan infrastruktuurin. Me yritämme tehdä pidemmän aikavälin suunnitelmia. Brexit aiheuttaa meille kyllä melkoisia epävarmuustekijöitä. Se on vaikea, kun, vaikea seikka, kun yritetään tehdä jotain suunnitelmia. Minä yritän vastata näihin viiteen kysymykseen. Me olemme pohtineet Brexitiä ja Asiat selkiytyivät joulukuussa, kun Barnier esitti oman lähestymistapansa näihin post-Brexit-vaihtoehtoihin liittyen. Ja kun otetaan huomioon brittien rajanvedot, tässä tuskin enää mitään pehmeää Brexitia toteutuu. Me uskomme, että Brexit on Brexit ja sillä selvä. Siitä lähdemme liikkeelle. Vaihtoehtoja ei ole tarjolla. Se, mitä poliittisella kentällä tapahtuu, on eri asia. Niin kuin täällä sanottiin, niin toivotaan parasta ja pelataan pahinta, mutta katsotaan mikä tämänhetkinen tilanne on. Mutta me emme voi puuttua poliittiseen kenttään. Meidän täytyy vain panostaa sataman infrastruktuuriin. Ja tämän sanottua niin voin todeta, että fyysistä infrastruktuuria on lähdetty kehittämään Dublinin satamassa. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä, mutta asia pitää hoitua kunnolla. Meillä on yhteistyösopimuksia Tullin kanssa, terveysviranomaisten kanssa ja maahanmuuttoviranomaisten kanssa – me olemme maaliskuussa sitten valmiita esittämään omat infrastruktuurin suunnitelmat. Jos kaikki menee kunnossa, niin maaliskuussa 2019 kaikki on valmiina. Jos sitä ei tarvita, niin mikä parempaa kuin se, mutta parempi, että se on valmis, vaikka sitä ei tarvittaisiinkaan. Mitä itse lukuihin tulee, niin nämä kaksi punaista kenttää, mitä tämä tarkoittaa meidän satamallemme? Niin kuin kollega Dorsman totesi volumeihin liittyen, meillä on olemassa jo EUn ulkopuolisia tuotteita noin 200 000 vuosittain, noin suurimmaksi osaksi Rotterdamista. Ja tämä kasvaa yön yli sitten miljoonaan maaliskuussa 2019 ja siihen täytyy varautua. Brexitin jälkeen taas Dublin pysyy keskeisimpänä Irlannin linkkinä. 88 prosenttia kaikista roro toimista tapahtuu Dublinin sopimus satamien kautta. Liverpool ja Holyhead, muutama mainitaakseni. Sieltä sitten lähdetään EUn suuntaan viime lokakuussa. Niin tässä on Selin-niminen suurin Äh, luokkansa äh, alus. 8000 kaista metriä löytyy kansilta. Siellä on paljon kapasiteettia tarjolla. Ja Jairys Ferris on vastauttanut käyttöön tämän 2VB Yates-aluksen. Se kulkee Sherburgin jo tämän vuoden alusta lähtien. Ja jos trendi jatkuu samana, niin hyvä niin, mutta tärkeää on toimia joustavasti ja tässä panostetaan jo enenevässä määrin Dublinin ja EUn välisiin yhteyksiin ja se trendi tulee varmaankin jatkumaan. Ja tämä on taas niin pientä prenttiä, etten itsekään sitä pysty lukemaan, pyydän anteeksi. Niin, meiltä tiedusteltiin, minkälaisia muutoksia Brexit tuo mukanaan sääntelykehykseen tilanne on yksinkertainen. Tässä ikään kuin siirtomäärien ja tullauksien viisinkertaistuminen. EU-ssa tuleva kontti on samassa asemassa kuin Kiinasta. Eli tästä syntyy melkoinen uusi rasite ja se liittyy tullauspalveluihin. Aikaisemmin niitä ei tarvittu. Eli Mielestäni tämä yhtenäismarkkinat on myöskin britti tuote. Kaikki helpottui jäsenyyden myötä, mutta nyt tämä valitettavasti muuttuu tämä tilanne, mutta sitä nyt ei enää voi tekemättömäksi muuttaa. Ja sitten tiedusteltiin myöskin sitä, että miten Brexit vaikuttaa 50 vuoden väliseen toimintasuunnitelmaamme? No eipä juuri laisinkaan. Irlantilaisten määrä kasvaa noin 17, 17 prosentilla, volumit kasvavat, haasteet Brexitin liittyen ovat niin lyhytaikaisia, etteivät ne vaikuta juurikaan infrastruktuurisuunnitelmiimme Dublinin satamassa. Jätetään pari kalvoa välistä haluan sanoa vielä sen, että meillä on näitä infrastruktuurihaasteita, jotta me voimme toimia keskeisenä solmukohtana tenteessä. Ja me haluamme jatkaa siltä pohjalta myöskin Brexitin jälkeen. 57 viikkoa enää tähän on aikaa. Tuskinpa uusia järjestelmiä ja teknologioita syntyy näin lyhyessä ajassa. Se ei ole realistista se, mitä kollegamme Kensi äsken totesi, tämä sanomanne kyllä huolestuttaa minua, että yritykset luulevat, että asiat hoituisivat ilman, että tarvitaan muita toimijoita. Mielestäni tässä kaivataan sata, satamien roolia sekä varustamojen ja tavaroiden kuljettajia ja muita. Eli kaikkien on noudatettava tullikoodeksi mukaisia määräyksiä. Minun mielestäni tilanne on mustavalkoinen. Tällaisen skenaarion pohjalta me omia suunnitelmiamme olemme tehneet. Ja sitten, mitä viestejä haluaisimme välittää neuvottelijoille? Olen keskustellut länsirannikon satamien edustajien kanssa ja eilen sain yhdeltä kollegalta viestin että ongelmana on se, niin kuin kaikilla muilla, että me emme tiedä, että mitä vai vaatimuksia brittihallituksella on siirtymäkaudelle ja Brexitin jälkeiselle ajalle. Joten oma toivomukseni olisi, että saamme aikaiseksi todellakin juohean siirtymän, varmistaen, että brittisatamat ovat valmiita – kohtaavan pahimmat skenaariot ja me toivomme tietenkin, että pahimmat skenaariot eivät toteudu, vaan että muutos olisi juohea. Kiitoksia. Merci beaucoup pour votre présentation. Kiitos paljon teidän esityksestänne. Annan puheenvuoron herra Liitonille. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Um, thank you very much. Um, I'm sorry I haven't brought any diagrams with me, but um, hopefully... Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Toivottavasti minun sanani tulevat kiinnostamaan teitä. Uh, minä olen yritysasioiden ryhmäjohtaja. Kiitos siitä, että saan tänä iltapäivänä kertoa teille minun toiminnastani. Ensinnäkin minä haluaisin pienenä johdantona kertoa teille, mitä me teemme liiketoiminnassamme EUn jäsenmaiden ja kolmansien maiden kanssa. Impact of Brexit on... Sen jälkeen me kuuntelemme Brexitin mahdollista vaikutusta brittiläisiin satamiin ja edustusjärjestöihin. Ja me haluaisimme myös sanoa, mikä on meidän lähestymistapamme mahdollisiin vaikutuksiin, mitä tulee meidän... And like many other... Tämä on suurin järjestö, niin kuin monet satamaoperaattorit, me olemme yksityinen järjestö. Meillä on 21 satamaa koko Iso-Britanniassa. Walesissa, Skotlannissa ja Englannissa. Ja me katamme kaikki sektorit asiakkaittemme kanssa. Me 7,5 miljardia puntaa Englannin talouteen. Noin 15 prosenttia kaupastamme toteutuu EUn jäsenmaiden kanssa ja 55 prosenttia kolmansien maiden kanssa. Mutta tämä tietysti vaihtelee hyvin suurestikin silloin, kun katsotaan satamien toimintaa erityisesti. Me omistamme Southamptonin sataman ja Southampton on ensimmäinen satama silloin auton varausille, risteilyliikenteelle ja myös vientitoiminnalle 40 miljardia puntaa ja 26 miljardia mm, viennistä menee kolmansiin maihin. 80 prosenttia sataman koko kaupasta on EU-maiden kanssa käytävää kauppaa. Päinvastaisesti taas neljä satamaa itäisellä rannikolla 60 prosenttia kaupasta toteutuu EUn kanssa. Eh, Branspisa. Autot, jot, autokaupasta 634 Myös Roro-alukset kulkevat tämän sataman kautta. Roro-alukset, joilla ei ollut mitään saattu, että ne, jotka tietävät enemmän tästä teknologiasta. Nottingham myös toteuttaa konttitoimintaa, noin 300 tässä ihan muutamia mainintoja luvuista, mutta mikä on Brexitin mahdollinen vaikutus satamien toimintaan? Minun oma kommenttini on se, että jos me otamme perspektiiviksi sen, että UK lähtee EUsta, minä en puhu mistään pitkä, lyhyestä, keskipitkästä tai pitkästä aikavälistä talouteen, puhun vain koko kaupan volyymista YK ja, UK ja EUn välillä. Sehän liippuu koko, riippuu kokonaan näistä neuvotteluista ja niiden tuloksista. En tässä paneudu yksityiskohtiin. Jäädäänkö tulliliittoon vai vaan puhun vaikutuksesta rahtiliikenteeseen, liikenteeseen, rahtitavarakuljetukseen. Tämä tulliliittohan tulee toimimaan satamasta satamaan. Sen toiminta perustuu siihen yhdistyneissä kuningaskunnissa. Suurin huolenaihe on niissä satamissa, jotka käsittelevät suuria rooro-alus, alusten kuljettamia tavarakuljetuksia. Näiden satamien merkitys on huomattava, koska nyt on jo todettu paljon viivästyksiä silloin, kun on rajoitettu tilakäytössä. Ja myös Doverin satama on ehkä tästä räikein esimerkki. Mitä sitten tulee viiveisiin Doverissa, jotka ovat kaikista aktuelleimpia tällä hetkellä – mitä sitten tulee taas, jos ajattelemme näihin viiveisiin ja riskeihin, ja jos niitä ei ymmärretä oikealla tavalla, pitää ymmärtää, mitä tarkoittaa rahtitavaran tulo UK kolmansista maista uuden teknologian avulla, joita, tuota, joita sovelletaan jo tällä hetkellä. Kokemus on osoittanut, että kolme prosenttia rahtis, rahtitavarasta, joka tulee EUn ulkopuolelta, satamiimme, niitä jarrutetaan UK viranomaisten toimesta. Tarkastustoimet viivästyttävät, koska meillä on tarkastusnormeja, mutta uusi teknologia ei auta siinä riittävästi. Jo ensimmäisenä päivänä, kun UK ei enää ole tulliliitossa, niin niitä lisätarkastuksia ei enää tarvita esimerkiksi elintarvikkeiden suhteen, jotka lähtevät UKsta EU-hun. Ei tarvita myöskään enempää tarkastuksia silloin, kun UK lähtee EUn jäsenyydestä. Eli siis periaatteessa näyttää siltä, että monet tarkastukset rahtitavarakuljetuksessa eivät lukumääräisesti nouse jos ei ole totaalista kaupan pysähtymistä odotettavissa. Viiveitä kuitenkin tulee satamissa, Doverissa esimerkiksi. Meidän täytyy hyväksyä tämä tosiasia, että viiveet eivät välttämättä ole seurausta Brexitin teknisistä vaikutuksista, vaan nämä katkokset ongelmat, viiveet voivat olla myös seurausta poliittisista päätöksistä, joita tehdään jo nyt, ja seuraukset ovat sitten kauaskantoisempia. Me tarvitsemme ylimenoaikaa, jotta voimme lähteä luomaan jo nyt uusia järjestelmiä. Meidän pitää omaksua pragmaattisempi lähestymistapa ongelmien välttämiseksi. Miten sitten voidaan käsitellä Brexitin vaikutusta, riskit, katkokset, pysähdykset, roro-alusten? tulossa satamiin. Tietysti meidän täytyy ajatella myös maantieverkoston toimivuutta. Sekin edellyttää muutoksia. Me tarvitsemme enemmän konttialuksia, roroaluksia, joilla ei ole mitään saattu, että mukanaan. Meidän täytyy ajatella myös rahtialusten käyttämiä, rahtialusten toteuttamia matkaetäisyyksiä mutta ehkä pitäisi ajatella ajatusten uudelleenorganisointia koko EU-ssa ja meidän organisoituminen, avain, organisoituminen avaiskysymys tässä meidän asiakkaillemme ja monet me, monille meidän kumppaneillemme EU-ssa. E ja monet ovat samaa mieltä siitä, että kaikki sujuisi mahdollisimman hyvin me EU eh, e tulee olemaan meidän kumppanimme, EU-jäsenmaat tulevat olemaan meidän ystäviämme ja me toimimme siten, tulemme toimimaan siten, että kauppa voisi toimia täymin esteettömästi. Kiitos paljon teidän esityksestänne, että noudatitte hyvin teille myönnettyä aikaa. Ja nyt aloitamme taas kysymysvastaus kierroksen pingpong menetelmällä Edustaja Wim van de Kamp aloittaa taas. Joo, kuka haluaa käyttää puheenvuoron, nostakoon kätensä nyt ylös, jotta voin kirjata hänet tänne puhujalistalle. No niin, Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Alkuun toteaisin vielä sen verran, että täältä parlamentista löytyy pieni poliitikkojen ryhmä, eksklusiivinen ryhmä, joka on sitä mieltä, että Brexit on mahdoton tehtävä. Tiedätte, että minäkin kuulun tähän ryhmään mutta halusin sen vain täällä mainita. Sitten niin kuin kollega Kunz totesi, tämä on oikeastaan vain huomio. Minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että yksi siirtymäkausi riittää teidänkin mielestäni. Tiedän, että monet seuraavat Lontoossa ja Brysselissä tätä meidän istuntoamme ja kuulevat tämän. Eli meidän täytyy pitää kiinni tästä yhden siirtymäkauden periaatteesta. Se on tärkeä asia. Ja sitten yksi kysymys teille. Toyota-autoja tuotetaan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ennen kuin ne viedään joskus teille, niin mitä se tarkoittaa? kohtaa maahantuontioikeuksien osalta vai meneekö tämä liian hankalaksi? Voitte vastata suoraan. Ei tämä ole mikään hankala kysymys. Toden totta nämä siirtymäautot, transitautot ovat tärkeitä meille. Ne tuva, tulevat meille ja sitten ne viedään Chileen, Australiaan ja muualle. Ja silloin kun ne tulevat Japaniin UK-markkinoita varten, niin ne tulevat meidän satamamme kautta ja sitten tämä miljoona autoa UK-saarille. 150 000 on oikeastaan tämä luku sitten Brexitin jälkeen. Dus het laatste wat ik zei... Niin, eli näistä miljoonasta autosta, jotka on linkitetty UK, niin 150 000 on sellaisia, jotka kulkevat meidän kauttamme, ovat sellaisia transit-autoja. Toivottavasti post-Brexit-aikakaudella äh, tämä ei muutu. Mutta nämä ovat, y- nämä ovat näitä tulin kanssa äh, tehtäviä sopimuksia, eli milloin ajoneuvo on transit-ajoneuvo ja milloin ei. Eli meidän täytyy tietää, että milloin kyse on transitautosta ja milloin kyse on lisäarvoa tuottavasta ajoneuvosta. Kiitoksia kollega Leighton ymmärsin, että nämä brittisatamat ovat äh, yksityisiä, ei mitään valtion omistuksessa olevia, vaan yrityksiä, yksityisiä yrityksiä. Antaako tämä teille enemmän pelivaraa? Eli että voitte tehdä tiivipää yhteistyötä Dublinin kanssa ainakin paremmin kuin Zeebruggen tai Rotterdamin kaltaisten satamien kanssa. Sorry. Apologies. Uh, first and foremost pahoittelut. Ensinnäkin en ole varma, ymmärsinkö mitä tarkoitat, mutta muutama huomio. Tärkeintä on se, että suurin osa Brittein saarten satamista on yksityisomistuksesta ja se vaikuttaa tietysti tähän operointiin. Sitten näistä manövereistä vähemmän vai enemmän, mitä kollegatkin ehdottivat, niin kaikki teollisuudessa pyrkivät kyllä hallituksen kanssa tiiviiseen vuoropuheluun. Kollega O'Reilly, Dublinin kautta tulee tuotteita ja sitten ne menevät Belfastin satamaan. Mitäs sitten tapahtuu? Um, yeah. I, I, I simply don't know. It's one of the great... No, en oikein tiedä. Tämä on nyt vain tämä ensimmäinen vaihe tässä. Hyvä kysymys, mutta maarajakysymys äh, on jo melko erityinen ja se ei ollenkaan liity omaan vastuualueeseen. En oikein voi kommentoida sitä. Se on myös arkaluonteinen asia. En tiedä, mitä tulee tapahtumaan tällä hetkellä. Tiedän sen, että Control satama Pohjois-Irlannissa ja etelästä tulee Irlannin mereltä aluksia, siinä 160 kilometriä Belfastiin ja monessa tapauksessa voi olla syytä muuttaa, no Dublinissa on sitten omat kustannuksensa. Kaikki mitä me voimme Dublinin satamassa tehdä on se, että meillä on sellainen infrastruktuuri, joka on valmiina riippuen riippumatta tuloksesta ja kaikki varmasti toivovat, että raja pysyy auki tavaroille ja henkilöille ja kaikille. kaikelle. Madame Anderson. Kiitos Rova Vinlandikan. Seuraavaksi Rova Anderson, viisi minuuttia. And, uh, Mr. O'Reilly, very... Kiitoksia edustaja O'Reilly ja kaikille muille kiitokset näistä viesteistä. TRAN-valiokunta mielellään tulee käymään teidän satamissanne vierailulla. Minä en tiedä, että onko tilanne UK-satamien näkökulmasta katsottuna niin ruusuinen, mutta mitä tulee tähän sääntelykysymykseen, tietänette, että satama-asetus, jota on käsitelty täällä, sitä käsiteltiin aika lailla ristiriitaisin tuntein. Loppujen lopuksi saimme tasapainoisen ratkaisumallin aikaiseksi, varsinkin investointeihin, avoimuuteen ja työntekijöiden kouluttamiseen liittyen. Teille ja kollega Kounsille seuraava kysymys. Brittisatamat sanovat, että emme halua tätä asetusta sovellettavan. Eikö se tarkoittaisi tasapainoista ratkaisumalle? Jos sille tielle lähdetään, niin mitäs mieltä olette? Niin, no, tässä tietysti Briteillä on maantieteellinen etulyöntiasema paljon rannikkoa, paljon satamia ja se on hyvä asia Britanneille ja voi olla, että asiat eivät toimi samalla tavalla Briteissä ja sitten taas Irlannissa, kun on erilaiset satamarakenteet ja muut rakenteet, mutta varmasti Britannian, jos Britannian satamat noudattavat eri säädöskehystä kuin Dublinin, ehkä vain tämä johtaa siihen, että satamatarkastukset tehdään aikaisemmassa vaiheessa. Olen samaa mieltä. Kaiken A ja O ovat nämä tullausilmoitukset komission ja hallitusten pitää tämä asia ratkaista. Me tarvitsemme selvyyttä, tietää mistä pitää ilmoittaa, mistä ei ja kuinka usein, jos nämä tuotteet siirtyvät edestakaisin Ja yhtäläiset toimintamahdollisuudet on erittäin tärkeä asia, niin kuin kollega Fannikam totesi. Me emme voi sallia sitä, että käytetään eri järjestelmiä Irlannin, Belgian, Ranskan, Alankomaiden välillä. Ja sitten tulliveroista Leittonille. Te vaikutatte hyvin optimistiselta että sen suhteen, että säädökset yhdenmukaistetaan ja mitään tulliveroongelmia ongelmia ei tule, mutta ehkä voisitte kommentoida sitä, että tuleeko tästä sitten kolmas maa EUn lainsäädännön näkökulmasta. Miten voitte olla sitten niin rauhallinen sen suhteen, että tullitarkastukset pitääkin tehdä eri tavalla – koska kyse on siitä, että tavarat kuljestetaan kolmannen maan läpi muihin maihin, joissa ei ole samanlaiset säädökset ja säännökset, jos ei siis tule tätä yhdenmukaistamista. Ja miksi sitten EU pitäisi vähän olla joustavampi tässä? Muutama huomio. Kyse on aikataulutuksesta. Jos puhumme Brexitin jälkeisestä ensimmäisestä päivästä, vaikka mitään ei olisi sovittu sääntelystä, niin se mitä teemme Britten saarille tätä nykyään, niin se tapa pätee myöskin jatkossakin, joten me emme tarvitse mitään lyhyen aikavälin tarkastusmuodollisuuksia. Mutta jos katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen ja standardit muuttuvat, niin silloin ehkä tarvitaan tarkastuksia, mutta se taas vie oman aikansa. Minähän keskityin lyhyen aikavälin tarpeisiin. Heti ensimmäisenä Brexitin jälkeisenä päivänä ei tarvita mitään uudenlaisia tullausmuodollisuuksia tai tarkastuksia. Meidän kannattaa muistaa tämä kokonaisyhtälö. Elintarvikepuolellahan meillä on olemassa erinäisiä ratkaisumalleja. Ja 1,3 prosenttia maahan tulevista tuotteista tarkastetaan. Vaikea kuvitella, että heti ensimmäisenä päivänä tilanne muuttuisi radikaalisti. Yksi nopea huomio. Minulle on kerrottu, että Doverin tilanteessa lainsäädännön mukaan 15, sekunnissa pitäisi saada hoidettua nämä rajamuodollisuudet tai tarkastukset, jotta ei tulisi hirvittäviä jonoja. Ja nyt on ehdotuksia siis teknologiasta, joiden avulla tämä hoituu kahdessa minuutissa, eli Doverissa on tulossa suuria ongelmia. Miten tätä suhtaudutte tähän? Minä tiedän siis vain Doverista, mutta oletteko te tarkastaneet, tarkastelleet vähän äh, yksityiskohtaisemmin tätä kahden minuutin ja 15 minuutin sekunnin eroa? Niin, heidän pitäisi vastata itse tähän kysymykseen, mutta sen verran voin omalta puoleltani sanoa, että Doverin satama tekee hallituksen kanssa tiivistä yhteistyötä ja saamme jonkunlaisen ratkaisumallin aikaiseksi, riippumatta siitä, mitä se tulee olemaan. Mutta luotan vakaasti siihen, että sellainen syntyy ja että oikeat järjestelmät voidaan ottaa käyttöön. I don't believe that. Haluaisin lisätä jotakin. E, en usko, että ei tulisi lisätarkastuksia. Totta kai niitä tulee, koska on eri asia, onko tulliliitossa vai ei, ja siihen liittyy tietty järjestelmä. Me tarvitaan kuitenkin ihmisiä, me tarvitsemme koulutusta heille. Viisi ihmistä tällä hetkellä näitä lähetyksiä tutkia. Me tarvitsemme satoja henkilöitä tätä varten jatkossa, ja ehkä tämäkin on sellainen asia, johon pitäisi investoida, eli pitäisi kouluttaa – henkilöitä, jotka sitten voivat ratkaista nämä asiat tai luoda järjestelmiä, joilla tämä voidaan organisoida. No niin, en sanonut, että ei tarvittaisi lisätarkistuksia, vaan totesin, että nämä lisätarkastukset eivät johda siihen, että heti ensimmäisenä päivänä Brexitin jälkeen kaikki kaatuu omaan mahdottomuutensa. Kiitos paljon rouva Meisner. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Euh, Paljon kiitoksia sekä kollega Kunsille että leitonille seuraavanlainen kysymys. Tilannehan nyt on seuraavanlainen. Kyllähän talous on romahtamaisillaan tietyssä määrin. 50 prosenttia UK kaupasta tapahtuu unionin kanssa 40 prosenttia satamien kautta. Ja jos tuotanto pienenee, kun Siemens esimerkiksi lähtee pois, niin eikö se tarkoita, että vientivolyymit pienenevät? Eikö tämä tarkoita sitä, että yritysten määrä pienenee? Tämä pätee varmaankin Seebryggeen ja myöskin brittisatamiin. Uh, oh, thank you for your question. Me first. Um... Kiitos kysymyksestä. En, ei ehkä pelottavaa, Tämä on ehkä vähän kyllästyttävää ja pahoittelen sitä, pitäisikö meidän nyt ahdistua tästä vai ei, pelätä tätä tulosta, tulevien kauppaneuvotteluiden tuloksia ja miten näitä, käydäänkö kauppaneuvotteluita hyvässä hengessä vai ei, halutaanko jaettua hyvinvointia vai käydäänkö niitä erilaisessa kontekstissa – mutta meillä on tiiviit äh, yhteistyökuviot muiden eurooppalaisten kollegoiden kanssa myöskin tulliasioissa ja tämän, tällä perusteella ei ole mitään syytä olla liian mahdistunut tulevaisuudesta. Ja ukot on... sorry, Niin, mitä meidän asemaamme tulee, turha tässä on pelätä ja olla ahdistunut Täytyy vain varmistaa, että kaikki voivat taloudellisesti hyvin tässä yhteisössä ja naapurialueilla. Lyhyellä aikavälillä tietenkin ongelmia saattaa syntyä ainakin tietyillä aloilla. Se liittyy eu eurooppunta suhteeseen se vaikuttaa muun muassa tekstiili- ja elintarvikealaan, joten pieniä muutoksia saattaa syntyä, mutta pidemmällä aikavälillä varmaankin tilanne muuttuu, jos Britten saarilla ostovoima vahvistuu, niin kyllä ostomahdollisuudetkin paranevat. Mr. Leighton regarding, um, niin, sitten kollega Leiton brittisatamista. Voisiko olla hyödyllistä, että Brexit toteutuu? Teidän ei tarvitse ottaa huomioon enää palvelu määräyksiä. Britithän eivät sitä pitäneet muutenkaan hyvänä. Eikö se olisi hyvä tunne, kun olette vapaa, kun tämä valintu? Ja sitten vielä se, että te ette kuulu enää tentee väylään, eikö se olisi huono asia? Kumpi on, Onko tämä niin kuin teidän mielestänne hyvä asia vaiko huonompi asia? Niin. Minä en näe mitään meriittiä tässä tai ei ole hyödyllistä ehkä spekuloida etuja tai hyötyjä neuvotteluista, joita emme tällä hetkellä ihan ymmärrä tai emme voi ennakoida niiden lopputulosta. Voin ainakin 20 mahdollista etua ja 20 mahdollista haittaa voisin listata. Minulla on niistä näkemykseni, mutta ihan rehellisesti sanottuna minä olen täällä keskityn lähinnä rajat ylittävien, ylittäviin tavaravirtoihin ja vaikutuksiin niihin. Paljon kiitoksia sitten edustaja O'Reilly Dublinin liittyen. Irlannin liikenneharjoittajien kanssa keskustelin, että Brexit vaikuttaa suuressa määrin negatiivisesti tilanteeseen, eli Irlannin ja EU-mantereen välisiin kauppavirtoihin. Te ette ilmeisesti pelkäs, että tämä päteisi myöskin satamiin. Ilmeisesti teidän mielestänne tämä ei toisi mukanaan tällaisia ongelmia, tai sitten ymmärsin teidät vain väärin. When I speak about... Kiitos. Tämä, minä haluan täsmentää jotakin, kun minä sanoin, että minä pelkää Brexitin vaikutusta. Minä halusin puhua vain Dublinin satamasta, yksinomaan siitä. Niin, niin, tiedän, tiedän, että ei tule olemaan lisää kauppaa tietysti kielteiset vaikutukset tulevat tuntumaan. Se on vähän ero, erilainen vaikutus tulee olemaan työpaikkojen menetyksiä ja myös valuuttaongelmia syntyy. Mutta meidän pitää kuitenkin myös varustautua siihen, että me nousemme vielä tästä. Tästä tulee olemaan myös negatiivisia vaikutuksia yritysmaailmalle, kun otamme huomioon tämän valiokunnan toimivaltuudet esimerkiksi. Niin kyllä, monessakin yhteydessä voidaan puhua negatiivisista vaikutuksista – Emmekä mä voi niitä kaikkia lähteä tässä erittelemään. Me tulee olemaan erilaisia järjestelyjä, jos puhutaan esimerkiksi Kiinasta tai Afrikasta, sielläkin on erilaisia realiteetteja, joihin me tulemme törmäämään. Kyllä tulee olemaan kielteisiä vaikutuksia, tuntuvia talouselämälle, mutta Dublinin satama ja meidän yrityksemme ei, koska koska me olemme vähän erillämme tästä Brexitistä. Madame Kiitos paljon ja nyt edustaja Gillevans, Gillevans. ja sen jälkeen edustaja Kahn. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Edustan Walesia ja luonnollisesti siihen Erityisesti Holyheadin satamaan vaikutukset tulevat olevan suuria. Siellä tällä hetkellä tulee Euroopan suurimmat alukset ja fyysinen kapasiteetti on suuri. Siellä voidaan tehdä kaikki mahdolliset tarkastukset, jos kova brexitti tulee ja rajamuodollisuudet. Ja myös kuluttajilla on huolia sen suhteen, miten tämä vaikuttaa talouteen huolimatta hyvistä suhteista Irlantiin. On tehty tutkimuksia ja selvityksiä Walesin satamaan kohdistuvista vaikutuksista. Ja siinä mainittiin, että puhuttiin tällaisista vapaa-alueista tai vapaa-satamista, joiden avulla voitaisiin tukea taloutta ja ehkä lievittää hieman joitakin kovan Brexitin seuraamuksia. Voisitteko kommentoida tätä hieman? Sorry, I've no idea why I decided to put these headphones on at that point. Um... Anteeksi, en tiedä y- yhtään minkä takia minä tässä nyt vähän epäröin. Is a port type space. Niin, Minhead on satama joka on mielenkiintoinen tapaus ja vähän samanlainen kuin Doverin satama. Mitä minä nyt kuitenkin haluaisin painottaa? Lähitulevaisuudessa tulee esteitä, mutta ne ovat mahdollista ylittää. Mutta kyllä aika paljon riippuu siitä, miten tullaan hallinnoimaan tulevia rajoja. Jos nyt ajatellaan ihan konkreettisesti, jos yksi henkilö lukee jotakin tekstiä ja haluaa pysäyttää jokaisen kuorma-auton, mutta se on tietysti valinta. Ei sen kuitenkaan pidä tapahtua välttämättä tällä tavalla. Kiitos, että otitte esille tämän kysymyksen vapaa kauppa-alueesta ja vapaasatamista. Mutta tämä käsite on noussut esiin brittiläisissä poliittisissa piireissä – ja se tulee nousemaan vahvasti esille post-Brexitissä. Me olemme myös kuitenkin jo tutkineet asiaa. Periaatteellisessa mielessä tarkoitus on kannustaa satama-alueiden uudelleen syntymistä, uutta manufaktuuriteloillisuutta. Ehkä on joitakin etuja jo, toiminnoista, joista en ole vielä puhunut, mutta mitä tulee edistyksestä, meidän pitää, ajat, meidän pitää vain odottaa ja katsoa, mitä tulee tapahtumaan. Holyhead on tärkeä Dublinin sopimukselle, eli vähän niin kuin Dover ja Calais, mutta pienemmässä mittakaavassa. Niin kuin David totesi, niin me olemme kuulleet tullilta samaa Eli niin kauan kuin kaikki ovat valmiina toimimaan sääntöjen mukaisesti, niin tarkastusten määrä on aika lailla alhaisella tasolla. Täällä on puhuttu näistä maagisista teknologisista ratkaisumalleista. Meidän on tehtävä paljon työtä. Kyse on uudesta, uudenlaisesta rasitteesta. Tullaukset on hoidettava. Se on melkoinen haaste silloin, kun Dublinin ja Holyheadin välillä liikutaan, joten ennakkoon on tehtävä hyviä suunnitelmia, mutta minäpä uskon, että jakeluketjut muuttuvat. Nyt on toimittu Holyheadin kautta, mutta ilmeisesti hallinnollisesti olisi helpompaa toimia Rotterdamin kautta. Ja me tiedämme, että tietyt jakeluketjut ja kuljetusreitit muuttuvat, koska tarkastusten määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Mutta minua tietenkin kiinnostaa Dublinin satama ja tuotteet, jotka tulevat unionin ulkopuolelta ja volyymi kasvaa Brexitin myötä viisinkertaiseksi. Teivi viittasi tähän 15 prosentin kasvuun, jos päivittäin tulee tunnin sisällä kaksi alusta Holiheidistä, niin pahimmassa tapauksessa 10 prosenttia näistä konteista on tarkistettava tai mm, perävaunua. Tuskinpa tästä tulee aivan mahdoton tehtävä, joten jos katsotaan tätä kokonaisuutta, niin kyllä tästä voidaan selviytyä, mutta minä olen huolissani vain siitä, että operatiivisella puolella ihmiset ikään kuin menettävät todellisuuden tajunsa. Meillä on ruohonjuuritasolla riittävästi tehtäviä, hoidettavana ja minä uskon, että se todellisuus, joka Brexitin myötä koittaa, niin ei ole niin synkkä. Ehkä noista vapaa-alueista ja tullipalveluista. Kaksi asiaa. Ensinnäkin EUsta vai, tai EUn ulkopuolelta tulevat tavarat yhdistyneeseen kuningaskuntaan, siinä on eroa. Jos tavarat tulevat unionin ulkopuolelta ja menevät unionin sataman läpi ja sitten menevät yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille, niin pitää katsoa, että millä tavalla ehkä voidaan vapauttaa ne tulliselvitysmuodollisuudesta, kun kyse on kauttakulusta ja sit, sitten vasta mennään yhdistyneeseen kuningaskunnan. Tämmöistä tapahtuu jo nyt ja koska on tulliunioni, niin sillä ei ole niin merkitystä. Mutta sitten taas kun EU-sta tavaroiden vienti yhdistyneeseen kuningaskuntaan, se miten tulliselvitykset ähm, järjestetään äh, vientipaikassa. Siellä on ehkä suuria yrityksiä ja niillä ei ole ongelmia sen suhteen, mutta pienille yrityksille voi ongelmia tullakin ehkä kannattaa tuoda joku tavara johonkin satamaan mantereella ja sitten sieltä käsin tehdä selvitykset ja organisoida tuo vienti. Koska kaikki eivät pysty kaikkia kuljetuksia jatkossa hoitamaan ja alalle tulee ongelmia. Suuret pystyvät organisoitumaan, pienemmät eivät niinkään hyvin, mutta ehkä ne voisivat valmistautua jotenkin näiden vientiin ilmoitusten että voi tulla tämmöisiä ylimääräisiä palveluja siihen väliin. Kiitos. Edustaja Evans. No niin, kiitos, että aikaraja ei ole paljon yritetty. Edustaja Kohn, kolme minuuttia. Uh, thank you very much. I don't need three minutes. I'll be less than that. Kiitos oikein paljon. En tarvitse kolmea minuuttia. Voin puhua lyhyemminkin ja kiitän Ensinnäkin Laitsonille erityisesti kysymykseni. Brittivarustajat mielestäni pelkäävät, että menettävät kauppamahdollisuuksia ja tulee suuret kustannukset sisämarkkinoilta lähdöstä. Tämä vaikuttaa toki vientiin ja tuontiin yhdistyneen kuningaskunnan EUn välillä, mutta mutta vähän lisään tuohon kollegan huomioon. Onko tällä jotain etuja ehkä yhdistyneelle kuningaskunnalle ja näettekö jotain mahdollisuutta, että Brexitin takia jätetään väliin nämä brittien satamat? Um, I mean, not ordinary circumstances. I mean... Niin, totuus on normaaliolosuhteissa – minun mahdollisuuteni olisivat erittäin hyvät, mutta nyt on pakko vain toistaa, mitä äsken sanoin aikaisemmin. Oli kysymyksiä, johon emme voineet vastata, johon en minäkään voinut vastata. Meidän pitää spekuloida museita, suuntauksia, linjauksia, mutta paljon pitää vielä selkeyttää. On vielä paljon tekijöitä, joista pitää oppia. Meidän pitää hienosäätää tätä vielä neuvottelujen kuluessa neuvottelun aikana ja toivomme, että että me olemme rakentavassa, rakentavassa kontekstissa jatkossa. Ja, että voi, ja sitten kun prosessi on edennyt enemmän, voin vastata teille paremmin ja yksityiskohtaisemmin. It'll come back to that, uh, Mr. Leighton. Leighton, 57 viikkoa enää jäljellä. We hear often in the news in the UK that the... Kiitos. Usein kuullaan äh, brittien äh, lehdistössä, että kello tikittää ehkä digitaalinen kello olisi hyvä, koska joskus voi ärsyttää, kun kuulee sen kellon, tavallisen kellon digityksen. Merci beaucoup, Madame La parole... Kiitos paljon, edustaja kloon Kolme minuuttia. Um, Mr. Leighton, afraid my, my question... Paljon kiitoksia. Kollega Leiton, niin tähän kellon digitykseen ja vajaaseen 13 kuukauteen Rotterdamin puolelta on kuultu, että valmistaudutaan pahimpaan skenaarioon. valmistaudutaan siis siihen, että Brexit toteutuu ja kyse on olemassa olevien palveluiden tehostaminen. 55 prosenttia on tämä luku. Pahimmassa tapauksessa 100 prosenttia kaupasta käydään unionin ulkopuolella. Te viittasitte sääntelyn harmonisointiin. Katson tätä Irlannin näkökulmasta. Jos rakenteet eivät ole kunnossa pahinta ajatellen, niin maaliskuu 2019 saattaa sitten koittaa pahat ajat. On sanottu, että halutaan jäädä tulliliiton ja sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Kyse on siis vapaakauppasopimusten laatimisesta. Te olette ilmeisesti muita optimistisempi. Sanoitte, että teillä on olemassa hyvät suhteet naapureihin ja eurooppalaisiin satamiin. Hyvä niin, mutta nämä satamat ovat eri alueilla ja silloin on noudatettava uusia sääntöjä riippumatta siitä, minkälaiset nämä ystävyyssuhteet satamien välillä ovat. Thank you. So uh, maybe I'll, I'll um... Kiitos. I'll try another one. Minä aion toistaa tässä hyvin analogisesti sama asia kuin mitä jo kuulimme. Brexitin aattona. Niin meidän pitää saada kaikki tuotteet yhdenmukaisiksi brittiläisten ja EU-tuotteiden e välillä. Mutta sitten kun lähdetään tutkimaan näitä tuotteita, jos me olemme praktaattisia, jos me omaksumme pragmaattisen lähestymistavan, vaan niin ei meidän pidä lähteä luopumaan kauppavaihdosta. Tämä on ihan puhtaasti poliittinen valinta. Minä olen kuitenkin optimistinen. Mikä tässä nyt on kuitenkin tullut hyvin selväksi tänä iltapäivänä, se, että molemmin puolin halutaan säilyttää kauppavaihto kaup- talouden tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Ja meillä on ihan hyviä syitä olla optimistisia – kauppamaihdon säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi. Meillähän on kummallakin osapuolella taloudellista intressiä jatkaa tätä ja kyllä silloin on ihan järkevät syyt tuotu esille. Ei tässä ole kyse kuitenkaan optimismista tai pessimismistä. Ihan yksinkertaisesti vaan että koska me olemme ulkona tulliliitosta, niin raja, rajoilla vallitsisi kaoottinen tilanne. Jos tämänkaltainen tilanne syntyy, niin ihan se on seurausta poliittisista päätöksistä. Kuulemani perusteella te toivotte jotain, mutta ette tee mitään suunnitelmia tulevaisuuden varalle. I mean, what you hear from colleagues in any business actually is that No mitä nyt missä tahansa kuulee mm, kollegoilta, niin totta kai täytyy valmistella kaikki skenaariot. Tai ehkä kaikki, kaikki tekevät näin, mutta täytyy keskittyä kuitenkin tärkeimpiin. Meidän pitää olla optimistisia. Sanon vain, että meidän täytyy myös pitää kiinni tästä optimisuudesta. Monsieur Bailey, Kiitos, herra Bailey. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Eh Kyllähän te pyysitte puheenvuoroa, eli ne Thanks very much. Um, I'd like to... Kiitos oikein paljon. Haluaisin palata näihin tullimuodollisuuksiin. Hyvin paljon jo niistä on sanottukin, mutta mm, herra O'Reilly puhui mm, teollisuuden Eli näistä uusista rasitteista täytyy jotenkin päästä yli. Ja melko pessimistinen äh, näkemys on se, että tulee paljon viivästyksiä. Joka tapauksessa 57 aikaa ratkaista niihin liittyvät ongelmat. Ja myöskin äh, tällaiset digitaaliset äh, satama-alustat joita voitaisiin käyttää jo niin, että vältettäisiin suuret viivästykset ja suuret vahingot, joita tästä voisi seurata. Eli olemmeko me nyt pessimistisiä vai optimistisia? Miten digitalisointi voisi tässä auttaa niin, että vältettäisiin ne pahimmat odotetut ongelmat? I think obviously technology Siis ilmeisestikin teknologia ja digitaaliset prosessit toimivat siten, että yleiskustannukset pienenevät. Minä muistan erään mietinnön italialaiselta taloustieteilijöiltä. Hän oli laskenut, että taloudelliset hyödyt eurooppalaiselle taloudelle olivat myönteisiä ja sen takia pitää ajatella että nämä viiveet voisivat olla minimaalisia, mutta totta kai meillä tulee olemaan lisäkustoja, yleislisäkustannuksia koko arvoketjussa. Mikä on sitten, mikä on tämän juridisen rakennelman äh, luonne? Koska jokaisella jokaisella tuotolla pitää olla omat vaatimukset, muuten Muuten me emme voi lähteä kunnella valmistelemaan asioita myöskään Dublinissa. Meidän täytyy vain tajuta, miten, että EU ja yksi sisämarkkinat toimivat. Maybe if I may just add to that, if we compare... Ehkä voisin lisätä tähän jotenkin, jos nyt vertaamme näiden satamien, meidän satamaamme vaikkapa Rotterdamin satamaan. Siellä on tietyt mantereen tavaravirrat ja muut. Ehkäpä digitalisointia ei ole vielä kaikkialla tehty. Joka tapauksessa Hibrokissa se on pitänyt jo tehdä. Meidän on täytynyt jo nopeuttaa järjestelmiä, vaikka TIPS-järjestelmät ja muut. Tämä on tavallaan myös mahdollisuus kiinnittää tähän enemmän huomiota. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että olisi helppoa toteuttaa se ajoissa. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Kolme minuuttia, Rova Voster, olkaa hyvä. Oh, I'll be quick, Chairman, I'll be quick. Ihan lyhyesti, rouva puheenjohtaja. Niin, valitettavasti en päässyt kuuntelemaan kaikkia alustuksia. Täällä on vaikka mitä hoidettavana samanaikaisesti, mutta kyllä minä äskeisen session aikana sain jotain sanottua. Lasi on puoliksi täynnä pidettiinpä siitä tai ei, niin sanoin, että demokraattinen päätös on tehty ja seuraukset on vain nieltävä. Ja mielestäni aina kaikkiin kysymyksiin löytyy vastauksia. Muuten emme voisi toimia poliitikkona, jos emme löydä vastauksia. Kyse on varmaan poliittisestakin tahdosta. Haasteita toki löytyy, mutta mielestäni on mainitsematta jäänyt se, että mitä te satamina ja koko teollisuutena on tehty ja tullaan tekemään ja myöskin kauppakamareissa. Eli mitä tehdään juohean siirtymän toteuttamisen hyväksi? Ja olen vakuuttunut, että fiksuja ihmisiä löytyy täältä ja muualta teollisuudessa. Minä keskustelen heidän kanssaan useinkin. Minä uskon, että järkeviä ratkaisuja löytyy, joten eikö meidän pitäisi olla optimistisia, vaikka haasteita toki löytyy, koska muuten voimme jah- jahkailla vaikka ja kuinka pitkään ja kukaan ei sitten loppupeleissä halua tulla EU:hun tai Irlantiin bisnestä tekemään – mutta faktat ovat faktoja, me olemme nyt täällä. Meidän täytyy varmistaa, että homma toimii, eli että löydämme ratkaisuja, jotta te voitte käydä kauppaa niin kuin teidän tulisi. Te olette maailman tärkeimpiä ja tehokkaimpia satamia, niin kuin hyvin tiedätte. Joten kyllä minä olen aika lailla luottavaisin mielin tätä asiaa käsittelemässä. No, minä olen aina luottavainen sen suhteen, että jotenkin tästä selviämme. Meillä on historialliset suhteet ja näin on jatkossakin, mutta nyt tarvitaan selvitystä tilanteesta, mitkä ovat tavat toimia. Meillä on tietynlainen päätös, mutta kuitenkin on suuria epävarmuuksia sen suhteen, mitä pitää tehdä, tuleeko kauppasopimus vai ei. On myös tiettyjä teknisiä kysymyksiä liittyen tulliin ja miten niihin pitäisi suhtautua. Eli mahdollisimman pian pitäisi saada selvyyttä tähän tilanteeseen jonkinlainen siirtymäkausi ehkä tarvitaan, koska emme me kaikki emme me ole kaikkiin näihin asioihin valmiita ensi vuoden maaliskuussa. Uh, yeah, I mean, I, I think by our nature we'd be optimistic. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää olla optimistisia. Todellakin tulee olemaan joitakin realiteetteja, joihin pitää sopeutua, mutta ne ihmiset, jotka ovat operaattori, operatiivisissa toiminnoissa, heidän on ehkä vähän vaikea noudattaa allakka. Ainakin minun tapauksessani se tulee olemaan vaikeaa, mutta ainakin meidän täytyy nyt valmistautua mahdollisimman hyvin ja toivoa, että kaikki tulee sujumaan hyvin. Toteuttaa infrastruktuurit, ottaa käyttöön menettelyt, ainot asia, josta olen varma, on se, että Brexit ei ainakaan tuo lisää kauppaihtoa. Se on ihan varma Mehän olemme eläneet kriisissä jo vuonna 2008, emmekä mä enää sen jälkeen ole olleet kovin niin pessimistisiä enää. Mutta miten voimme hallinnoida tilannetta, joka oli meille myönteinen? No eihän se ole helppoa, selvää se, mutta meidän täytyy so- toimia siten, että satamamme toimivat. It is in fact, I'm sure folks are... No, toki nämä lampaankyljykset, joihin viittasin aikaisemmin jo. Olen vain sanonut, että kyse on oikeasti poliittisesta tahdossa ja siitä, miten neuvottelijat toimivat. On aivan selvää, että käytännöllisesti ja teknisesti katsottuna kauppa voi jatkua ja kasvaakin ja kyse on yksinkertaisesti siitä, mihin tavoitteisiin neuvottelijat itse pyrkivät. Hyvät naiset, hyvät herrat, nyt me olemme lopettelemassa tätä kuulemistilaisuutta. Pyydän teitä aplodeeraamaan meidän kolme esitelmöitsijäämme, koska Tämä on ollut erittäin korkeatasoinen keskustelu. Minä en nyt ainakaan ota esimerkiksi lampaan, lampaan kylyksiä, koska yritän syödä vähemmän lihaa. Mutta ihan vain muutama sana. Ei kyse ole siitä, pitääkö olla optimistinen vai pessimistinen. Tänä päivänä on kyse siitä, että me olisimme realistisia. Tässähän piilee asian ydin. Kukin voi olla optimistinen hyvin rauhallisin mielin, mutta ei, siitä, ei se tuo mitään ratkaisuja. Mitkä ovat meidän haasteemme ja mitä meitä odottaa, olipa kyse mistä sektorista tahansa, koska meillä on nyt ollut kyse myös rautatiestä, ilmailuliikenteestä, täällä on meriliikenne ja satamat. Kaikki ovat huolissaan Tämähän on realismia. Kaikki ovat huolissaan. Kaikki pohtivat, mitä tulee tapahtumaan konkreettisesti. Te myös ehkä tuossa olette sanomassa, mikä on ensimmäinen johtopäätös tästä illasta, että olemme kaikki yhtä mieltä, että tarvitaan siirtymävaihetta. Sen jälkeen te olette sanoneet, mikä on mielenkiintoista, että ihan yhden yksi ainut kerta emme me voi joka kuudes kuukausi muuttaa kaikkia. Siirtymävaiheen avulla me sitten tiedämme, mikä tulee olemaan tiekartta, jolla seuraamme sen jälkeen, kun tämä siirtymävaihe on ohi. Ja sitten te olette samaa mieltä monesta muustakin asiasta, toisin sanoen, että eli jos tulee tarkastuksia, pitää helpottaa hallinnollista toimintaa. Ei tästä paljon puhuttu, mutta muistan hyvin, kun puhuttiin, kun puhuttiin siitä, kuinka vo, vo, lastausaikaa voidaan lisätä tuntuvasti. Eli nämä ovat konkreettisia asioita. Näitähän te tulette hallinnoimaan satamissanne ja te tulette näkemään, miten voidaan ennakoida näitä, koska kenellä on enemmän kuorma-autoja, lastausajat pitenevät. Tämä on satama realismia. Eidin pitää valmistautua siihen, että näitä jonoja tulee olemaan pitkälti huomispäivänä. Ja kun olemme tässä siirtymävaiheessa, niin silloin pitää antaa myös vastauksia siirtymävaiheeseen. Eli tässä mielessä, jos me olemme realisteja, olen sitä mieltä, että, kun me käsittelemme meriliikennettä ja satama kysymyksiä niin siinä voisi olla yhteinen alusta yhteisille vaatimuksille. Meidän pitää istua saman pöydän ääreen, jotta me aika ei meitä yllätä. Nyt kohta on maaliskuu 2019 on pian meidän edessämme. Mutta kiitos vielä kerran, että tulitte tänne minun valiokuntaamme minun valiokuntaani, meidän valiokuntaamme edustamaan meriliikennettä ja satamatoimintaa ja toivottavasti näemme teidät pian. Te olette aina tervetulleita joukkoomme. Kiitos vielä kerran teidän suuresta asiantuntemuksestanne ja ajasta, jota ö, annoitte meille, koska te olette olleet täällä alusta loppuun kanssamme. Allez, vous avez aimé le secteur maritime, vous allez adorer le point pro, euh, le suivant. No niin, nyt kun on meret ja satamat käsitelty, nyt sitten siirrymme ilma-asioihin. Herra Cornelis on meidän asiantuntijamme ilmailukysymyksissä komissiossa. Allez, nous continuons avec le rapport. No me jatkamme sitten Markus Piperin mietinnöllä kilpailun turvaaminen ilmakuljetuksissa. 288 tarkastusta on tullut Piperin mietintöön jotta siitä voitaisiin keskustella. Annan puheenvuoron esittelijällemme, sen jälkeen käymme keskustelun varjoesittelijöiden kanssa ja muiden valiokuntien jäsenten kanssa. Ja lopuksi annan puheenvuoron tietysti herra Kornelikselle, joka on täällä, toivottavasti on vielä täällä, jotta hän antaa näkemyksensä mietinnöstä. Edustaja Piiper, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Eipä tässä kauaa mene. Tarkistukset on käyty läpi. Kuten sanoitte, vajaat 300 tarkistusta on jätetty. Ei nyt ihan hirmuisen paljon siis. Sisällöllisesti ne ovat aika lailla samantyyppisiä. Ongelmana on se, että osa ovat aivan eri linjoilla, joten meidän täytyy parlamentissa saada tasapainoinen, mahdollisimman monta ryhmää tyydyttävä ratkaisumalli aikaiseksi. Varsinkin se, että milloin kilpailu on vääristynyt, mikä on eurooppalainen intressi ja sitten meidän täytyy katsoa näitä olemassa olevia kahdenkeskisiä sopimuksia ja minkälaisia eurooppalaisia tutkintamahdollisuuksia tarvitaan. Siinäpä ne tärkeimmät asiat. Eli mitä tulevan pitää. En lähde ennakoimaan mitään tässä vaiheessa, vaan haluan muiden ryhmien edustajille puheenvuoron ja haluan niistä oppia tulevia kompromisseja. Silmällä pitäen toinen varjoesittelykokous järjestetään huomenna, joten nyt onkin oikea ajankohta keskustella näistä tarkistuksista. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Piper. Kiitos paljon edustaja Piper. Rova Brüch, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kuten odotettavissa oli, niin paljon tarkistuksia on jätetty. Se osoittaa, miten tärkeästä tekstistä on kyse. Hyvänä pidettäköön sitä, että enemmistö er- tärkeimmissä ryhmissä peräänkuuluttavat kestävää, teollisuutta suojelevaa tekstiä. Valitettavana pidettäköön sitä, että erinäiset kollegat eivät ole olleet kovinkaan halukkaita kitkemään epäreilua kilpailua ja vievät siten pohjan tältä tekstiltä. Voin sanoa, että minä ja minä ryhmäni eivät tätä sulata. Kompromissia varten on pelivaraa ja kyllä kollega Piper kompromissia kykenee muovaamaan, mutta sanomattakin on selvää, että kaikki tarkistukset, jotka estäisivät komission toteutettavan tutkimuksia, niin eivät saa ilmaa siipiensä alle. Teksti on riittävän selkeä, joten toivottavasti tätä ei tarvitse käyttää käytännössä koskaan niin kuin tietyt tarkistukset käytännössä tarkoittavat. Mitä tulee menettelytavan kestoon, niin mehän ehdotamme komission ehdotuksen liittyen lyhyempää, mutta silti realistista aikataulutusta. Mehän emme tietenkään halua ajautua sellaiseen tilanteeseen, jossa komissio 11 kuukauden jälkeen toteaa, että haitallisia valtion tukia on maksettu, mutta sitten ei ole aikaa sekundaarilainsäädännön muuttamiseksi esimerkiksi lomaa äh, syistä. Se tuskin on kaikkien toimijoiden intressien mukaista. Mutta yhtä lailla tämä tarkoittanee sitä, että kolmansien maiden osalta ei voida soveltaa sellaisia standardeja, joita ei sovelleta unionin rajojen sisäpuolella. Tätä välinettä ei ole tarkoitettu markkinoiden suojaamiseksi, vaan me haluamme, että eurooppalainen ilmailu vahvistuu kauttaaltaan ja se edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joista ei ole haittaa matkustajille eikä myöskään lentokoneiden valmistajille. Ilmailun alalla olemme nyt sellaisessa tilanteessa, jossa emme suostu kiristyksen uhriksi. Jos meitä yritetään kiristää, niin silloin nämä kiristysyritykset lankeavat kokekoot karvaan tappion. Thank you very much. Kiitos. Chairman. And... Kiitos oikein paljon. Piper on esittänyt jo laatinut joitakin kompromissitarkistuksia, mutta kuten hän sanoi, varjoesittelijät kokoontuvat huomenna. Meillä on vähän tästä suunnasta huolta. Ja se, mitä kollegat haluavat ottaa mukaan lentoasemien pitäjille ja sitten ilma-alusten osien valmistajille ja myöskin eh, huolintapalveluiden tarjoajille. Meillä on jo asetuksia ja direktiiviä, jotka kattavat kaikki nämä alat, eh, muun muassa lentoliikenteen harjoittajien toimet mukaan luettuna. Meillä on jo säädöksiä näitä varten, joten haluaisin komissiolta vähän nyt selvennystä tähän kohtaan. Sitten soveltamisalasta. Esimerkiksi riitojen ratkaisut. Kyse on siitä, onko kahdenvälinen sopimus vaikkapa Saksan ja jonkun Lähi-idän Persianlahden maan kanssa, niin niissä kahdenvälisissä sopimuksissa riitojen ratkaisumenettelystä jo määrätään ja en oikein tiedä, miten komissio tähän voisi puuttua. Kyse on tällaisista ilmaliikennesopimuksista. Ja sitten on olemassa myös USAn kanssa oleva sopimus, johon, jonka neuvotteluihin komissiokin on osallistunut, ja myös jäsenvaltioiden pitää olla aina mukana tässä – näissä Open Skies-sopimuksissa. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joihin tarvitaan jonkinlainen tutkimuselin. Nämä asiat on pidettävä siis eris, erillään toisistaan, eli se, että onko kahdenvälisiä sopimuksia, jolloin ei ole toimivaltaa komissiolla. Ja sitten nuo muut ja pitää katsoa, mitä tosiseikkoja esitetään, ja komissio on joissakin tapauksissa katsonut niiden perusteella, että tarvitaan myös seuraamuksia, tietynlaisia rangaistuksia, mutta komissiolla ei ole kuitenkaan toimivaltaa puuttua tähän asiaan, koska kun on kahdenvälisestä sopimuksesta, niin niissä sopimuksissa ei ole annettu mitään toimivaltuuksia komissiolle, vaan niistä vastaavat kyseessä olevat maat. Ehkä saan komissiolta tähän jotakin selvennystä, kun en nyt ole ihan varma tästä. Mutta meidän täytyy me, me nyt, meidän täytyy hieman keventää näitä asetuksia ja poistaa tiettyjä säännöksiä niistä, esimerkiksi valitusten käsittely. Täytyy päästä eteenpäin näistä asioista. Ei, ei mitenkään saa tässä nyt ruuhkauttaa tätä asiaa. Meidän täytyy tarkastaa, eikä ole komission tai jonkun muun tällaisen tahon tehtävä silloin, kun on äh, tiettyjä väitteitä esittejä. Meillä on hyvät kauppasuhteet kaikkien niiden maiden kanssa, joiden kanssa näitä sopimuksia on. Ja kun katsotaan, että minkä tahojen kanssa bisnestä tehdään, ja se saattaisi vahingoittua näistä asioista. Ja sitten viimeinen huomio vielä. Varmasti meillä on hyvä kokous huomenna edessämme, mutta kun puhutaan näistä riitojen ratkaisumekanismeista, niin ei komissio voi katsoa sitä täällä tai kaupan valiokunnassa. Poliitikot nyt pyrkivät äh, vaikuttamaan ja osallistumaan tiettyihin valituksiin ja niiden käsittelyihin eri jäsenvaltioissa. Ja tämähän nyt on ihan ulkona siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Eli aiotaanko tässä nyt jotakin rangaistuksia muka sitten määrätä? Tässä pitää olla hyvin selkeät lainsäädännölliset oikeudelliset asemat ja tietyt lakisääteiset velvoitukset siitä, mitä tietoa saadaan. Ja komissiolla ei ole mitään toimivaltaa mennä kolmanteen maahan pyytämään tietoja jonkun maan liiketoimintamallista tai yrityksistä. Ei tässä ole mitään ähm, unionin ulkopuolella olevaa toimivaltaa. Nyt pitää ajatella reilua kilpailua, kun tehdään sopimuksia muiden maailman maiden ja alueiden kanssa. Meillä on tiettyjä liittoumia. Ja tässä ei saada päätyä siihen, että aiheutetaan suurta vahinkoa EUn maineelle ja omille yrityksillemme, koska tietyt henkilöt ja tietyt järjestöt haluavat estää tämän. Me haluamme vilpi, reilua kilpailua, kaikki haluavat reilua kilpailua, mutta mielestäni tämä mietinnön suunta ei nyt ole oikea. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Telitska, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Niin kuin täällä on todettu, niin edustaja Piper on laatinut jo kompromissitarkistuksia. Ensimmäinen keskustelu niistä käydään huomenna. Ja on sanomattakin selvää, että meidän on kyllä käärittävä hihamme tässä vaiheessa vain muutama sana näistä tarkistuksista ja niiden logiikasta. Eli mikä on ensivaikutelma niin näistä tarkistuksista ja sitten myöhemmin keskustellaan näistä hiukan laajemmin. Alkuun sanottakoon, että täydentävyys näiden kahden välinen osalta on tärkeä asia, eli 868 ja muut kahdenkeskiset sopimukset, siinä on tietty logiikka ja mielestäni meidän tulisi suojella teollisuutta, vaalittava avoimuutta – Meillä on oltava aikataulu edessämme. Mielestäni tässä voidaan toimia rintarinnan kahden keskisten sopimusten kanssa. Mutta riippumatta siitä, miten kahdenkeskiset sopimukset etenevät, niin 868 voidaan lähteä korjaamaan. Eli rinnakkainen lähestymistapa on mahdollinen. se, että kahdenkeskisten sopimusten takia syntyisi ongelmia, niin siksi meidän täytyy tätä rinnakkaisuutta vaalia, mutta täydentävyysaspekti on olemassa, sitä tulee kunnioittaa. Sitten toinen huomio. Alkuun halusin ottaa tämän asian vasta ihan lopuksi esille, mutta ehkäpä jo nytten toteaisin sen verran, että tässä valiokunnassa, että koko parlamentissa olemme asioista eri linjoilla. Joku vaalii protektionismia, jotkut vähemmän, mutta meidän pitäisi kuitenkin olla samaa mieltä menettelytavoista, tutkimuksista. Tutkimukset pitää toteuttaa teknisellä tasolla. Meillä on olemassa asiasta vastaava instituutio, Tekstin logiikka perustuu kauppasuojeluun menetelmään. Se toimii, se on toiminut jo vuosikymmenten ajan. Eli kaiken kaikkiaan meidän tulisi vaalia olemassa olevaa logiikkaa. Tämä on kaiken A ja O. Parlamentin kannan tunnette, mutta parlamentin ulkopuolella politisoimista on havaittavissa. Tietenkin meidän täytyy toimia aikataulun mukaisesti, suojeltava teollisuutta, oltava tarkkana, periksi antamaton, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä sitä, mihin parhaiten kykenemme. Ja sitten mitä tulee unionin intresseihin, kyse ei ole niinkään siitä, että meidän pitäisi lähteä intressejämme muokkaamaan, vaan meidän täytyy katsoa, että milloin komissio voisi sanoa, mitä olisi tehtävä, jotta unionin intressejä voidaan vaalia ihan ad hoc pohjalta. Toivottavasti muutkin ovat sitä mieltä, että reilun kilpailun synnyttäminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista. Niin hetkinen, mitä minä halusinkaan sanoa. Eipä näin kovin usein käy. No mutta joka tapauksessa kilpailua täytyy vaalia ja sitten yht- sitten toimivuus. Me emme tietenkään halua langeta siihen ansaan, että yritykset lähtisivät kikkailemaan suuret vastaan pienet. Kaiken A ja O on tämä yhteenkuuluvuus reilussa ympäristössä. Tämäkin kannattaa pitää mielessä. Toki meidän täytyy paneutua menettelykysymyksiin, aikataulutuksen ja niin poispäin. Mutta se ei ole mikään ongelma. Meillä on olemassa esimerkkejä, joihin voidaan nojautua. Ja minä uskon, että siltä pohjalta voimme tuloksia saavuttaa, mutta edellyttäen, että noudatamme perussäännöstöä ja sitä filosofiaa, joka on luettavissa unionin säännöstöstä. Meidän ei pitäisi lähteä pyörää keksimään uudestaan. Meidän täytyy vain huomioida ilmailualan ominaispiirteet ja että me toimimme täydentävällä tavalla näiden kahden välinen osalta. Kaikki muu on helposti hoidettavissa. Suurin ongelmi liittyneekin näihin kompromisseihin. Alkuun uskon, että tämä hoituisi helpommin. Kiitoksia. Thank you, Chair. Uh, in this file we are interested in promoting competition and... Tässä asiassa me nyt edistämme tasavertaisia markkinoita ja tietysti haluamme ajaa unionin etuja. Täytyy toimia kaikkien markkinatoimijoiden näkökulmasta reilusti riippumatta siitä, onko kyse unionin toimijoista vai sen ulkopuolisista toimijoista, eli ei saa mitään tukia tai, peto, tai ketään pettää tässä. Tarvitaan siis reilua ja vapaata kilpailua, ja komissiolla on kyllä hyvät toimen välineet tätä varten. Kiitos. Minäkin olin pyytänyt puheenvuoron. Jos kukaan muu ei nyt tässä vaiheessa halua puhua, niin ihan nopeasti ja sitten annan puheenvuoron komissiolle ihan kaksi yleisluontoista kommenttia. Tässä on kyse tietystä kaupan puolustamisinstrumentista. Onhan meillä tässä ollut muitakin aiheita. Periaatteena on se, että nykyisillä säännöillä, joita ei ole koskaan käytetty, ne ovat olleet tehottomia – koska ne eivät ole olleet operatiivisia luonteeltaan. Sen takia on ihan aiheellista tämä uudelleenlaadinta ja tämä Piperin esi- mm, mietintä. Ainut ongelma, yleisluontoinen ongelma tästä mietinnöstä, joka tulee ilmi tietysti ehkä voimme sitten poliittisesti reagoida vähän eri tavalla, mutta on aika paljon tarkistuksia, joiden avulla halutaan myöhästyttää tai joka peruuttaa tämän näiden säädösten toteutumista. Toisin sanoen, miten toimia, jotta tästä, tätä ei voida soveltaa. Eli äh, palataan kahdenvälisiin sopimuksiin esimerkiksi kasvattaa viiveitä ja ja saa olla sitä mieltä, että komissio voi olla sitä mieltä, että tässä on ihan todellinen ongelma, niin kuin edustaja Foster sanoi, että komissio ryhtyy käyttämään mielipidettään tässä niin kuin tässä on kyse kaup- kansainvälisestä kaupasta ja onko tässä kyse EUn intresseistä vai EU, ovatko EUn taloudelliset intressit uhattuna? Meidän täytyy ottaa EUn ulkopuoliset alueet huomioon, esimerkiksi Kiina tai koko Aasia. Tässä on monia toimenpiteitä, joilla ei ole realistisesti, realistisesti toimi mahdollisuutta toteuttaa toimivina, toteuttaa toimivina, mutta tästä sukeutuu ihan kunnon kysymys, eh, mikä on tämä yhteen toimivuus, josta Pavel puhui, jos ajattelemme lentokenttiä, jotta joissa ei ole suuria kansallisia lentoyhtiöitä, jotka toimivat maailmanlaajuisesti, niin voi olla tietysti sitten jonkinlaista toiminnan vähentymistä. Eli jos esimerkiksi ajattelemme, ajattelemme toimivuutta Lähi-idän ja keski lentoyhtiöissä, Eli tässä meidän täytyy ajatella yhteentoimivuutta, mutta ei sitä voida asettaa vastakkain eurooppalaisten etujen kanssa. Silloin on kyse Eh, eurooppalaisista lentoyhtiöistä taloudellisista intresseistä. Meidän pitää ajatella maita tai lentokenttiä, joilla ei ole kansainvälistä lentotoimintaa. Ainakaan valtiovallan johdon alaisuudessa meidän pitää keskustella jäsenvaltioiden sisällä ja EUn sisälläkin näiden EUn sisällä olevien yritysten kanssa, miten ne voivat ratkaista yhteen toimivuusongelmansa ensiksi meidän alueemme sisällä eh, pikemminkin kuin lähteä suojelemaan ulkoisia etuja ennen omia etuja meille, eikä tässä saa lähteä mihinkään epäsymmetriseen toimintaan tai epälojaaliin kilpailuun. Mietinnönlaatijan pitää olla hyvin tarkkaavainen siitä, mikä, mikä, tässä, mikä tässä nyt poistuu, kaikki mikä on oleellista tässä operatiivisessa mielessä jos laitetaan jonkinlaisia aikarajoja tai jonkinlaisia ehtoja tai muita kommentteja, jotka voivat kokonaan ottaa sisällön pois tästä operatiivisessa mielessä. Silloin meillä olisi tässä ennakkotapaus ja silloin sanotaan, että tämä ei ole yhtään operatiivinen. Nyt herra Cornelis komissiosta voi käyttää puheenvuoron, koska kukaan muu ei ole käyttänyt enää puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille muillekin jäsenille. No tosiaan näitä tarkistuksia on esitetty aika paljon ja me olemme tarkastelleet niitä huolellisesti. Siellä on todella mielenkiintoisia tarkistuksia, joilla voidaan parantaa ja vahvistaa tätä tekstiä. Ja toiset taas, kuten Rike sanoi, menevät ihan päinvastaiseen suuntaan ja huomenna kun varjoesittelijät kokoontuvat, niin uskon, että siellä löydetään tapa jotenkin löytää joku kultainen keskiviiva näiden eri näkemysten välillä. Haluaisin tuoda esiin kolme asiaa, jos sopii, ennen kuin keskustelette keskenänne asiasta. Ensimmäinen liittyy tämän välineen toimivuuteen. Meidän pitäisi pitää mielessä se, että aina kun teemme jotakin, meidän täytyy tehdä toimivia asioita, muuten teemme työmme huonosti. Ja tärkeä asia eh, ja uusi asia aiempiin keskusteluihin verrattuna on tietyt reitit tai liikenne tai toimet, joissa tätä asetusta tullaan soveltamaan. Ja nyt on tarkoitus eh, rajoittaa rajoittaa tätä soveltamisalaa tiettyihin kaupunkipareihin, tai näin on esitetty. Meidän mielestämme se ei ole hyvä ehdotus, koska siinähän kielletään todellisuus sen suhteen, miten ilmailuala toimii. Ei tässä vain lennetä paikasta A paikkaan B. Jos nyt vaikkapa lennetään Yhdysvaltoihin, niin ei, ei voi katsoa pelkästään Brysselin ja Yhdysvaltojen välisiä lentoja, vaan täytyy katsoa kaikkia mahdollisia reittejä ja ottaa ne huomioon. Eli kyse on siis verkostoista ja erilaisista yhteyksistä ja reiteistä. Ja nyt tämä ehdotus, jonka mainitsin, niin se palauttaa meidät vanhaan asetukseen, ei siis heijasta nykytilannetta ilmailualalla ollenkaan, ja sitten tätä välinettä ei voitaisi myöskään hyödyntää. Tarkistukset 90, ja 89 esimerkiksi vaarantaisivat tämän asetuksen toimivuuden vakavalla tavalla. Sitten kahdenväliset sopimukset valtioiden välillä. Tämä on tärkeä asia keskustelussa ja siitä on keskusteltu paljon myös neuvostossa. Ja meillä me olemme kuulleet oikeudellisia neuvonantajia sekä komissiosta että neuvostosta ja molemmat ovat todenneet, että tämä asetus on yhteensopiva jäsenvaltioiden tekemien kahdenvälisten sopimusten kanssa nyt sellaisena kuin komission asetusehdotus on. Ja siellä on aika paljonkin suojalausekkeita tekstissä. Ensinnäkin mitään toimenpiteitä ei voida toteuttaa tämän asetuksen perusteella, jos ne johtaisivat siihen, että joku jäsenvaltio joutuisi loukkaamaan kansainvälisiä velvoitteitaan. Ja sitten taas toisaalta, jos ja kun jäsenvaltio näkee jonkun ongelman kahdenvälisessä sopimuksessa, niin komissio voi eh, toki lopettaa menettelynsä suojalausekkeiden mukaan. Ja Tämä on joka tapauksessa aivan täysin yhteensopiva. On pidettävä mielessä myös se, että tämä väline tuo lisäarvoa, vaikka sitten olisi näitä kahdenvälisiä sopimuksia. Monet jäsen, kahdenväliset, jäs, nämä kahdenväliset sopimukset eivät juurikaan ota huomioon kaikkia asioita ja avoimilla markkinoilla ja niitä on vaikea käyttää ongelma, tietyissä ongelmatapauksissa. Niissä kyllä ehkä mainitaan jotkut riitojen ratkaisumenettelyt ja muut, mutta meidän mielestämme me toimimme tässä yhdessä eurooppalaisina ja se, että on jonkinlainen EU-tason väline, eh, joka kattaa liikenteen ja myöskin kahdenväliset sopimukset, niin on sisämarkkinat ja toisaalta niiden ulkoiset ulottuvuudet. Ja meidän mielestämme tämän asetuksen ehdotus on tietyllä tavalla toimia tyhjentävästi suhteessa kahdenvälisiin sopimuksen ja riidanratkaisuun. Muuten emme voi tehdä ilmailun alalla yhtään mitään. Eli tämäkään ehdotus ei ole hyvä asia, siitä siihen viitetään tarkistuksissa 58 ja monissa muissa. Meidän mielestämme niiden johdosta tämä asetus ei voisi toimia monissakaan tapauksissa. Monet jäsenvaltiot haluavat tähän EU-tason lähestymistavan. Kahdenväliset sopimukset eivät ole aina ihan selkeitä. Sitten tämä yhteenliitettävyys tai toimivuus, joka on myös todella tärkeä keskustelun aihe. Se on myös meidän mielestämme tämän asetuksen, asetusehdotuksen ytimessä. Meidän täytyy varmistaa kil, markkinoiden kilpailu, jotta siellä, niin, että siellä on paljon erilaisia toimijoita ja täytyy myös soveltaa tiettyjä välineitä, kun toimenpiteitä toteutetaan ja silloinkin on pidettävä mielessä yhteenliitettävyys. Unionin edut on mukana myös muissa kauppasopimusvälineissä. Ja se vaikuttaa siihen, miten toimenpiteitä hyväksytään ja toteutetaan. Meidän pitää aina arvioida toimenpiteiden vaikutukset laajemmassa kontekstissa, kun otetaan huomioon ähm, EU ja sen ulkopuolinen markkinatilanne ja toiminta. Ennen kuin me aloitamme jonkun tutkinnan tai tutkimuksen ennen kuin ryhdymme sen perusteella toimenpiteisiin, niin me teemme tällaisen testin, joka liittyy EUn etujen varmistamiseen. Ja meidän mielestämme tämän ei pitäisi olla mikään lisäkriteeri sille, voiko joku esittää valituksen. Tämä perustuu kokemukseen. Tätä, tällaista menettelyä ei voida hyväksyä, koska se on syrjivää, se vääristää kilpailua ja juuri kilpailun vääristäminen ja sääntöjen rikkominen pitäisi olla perusteena valitukselle. Mielestämme tässä pitäisi olla siis unionin etujen testaaminen mukana. Sitten vielä aikatauluista. Uskomme, että tarvitaan riittävästi aikaa tutkimusten toteuttamiseen ja voidaan löytää meidän täytyy siis löytää oikea tasapaino tutkimusten kattavuuden ja niihin kuluvan ajan välille. Sitten päätöksenteko vielä. Mielestämme on tärkeää, että komission rooli lopullisten päätöksen tekemisissä säilytetään. Me teemme näin myös muilla kaupan aloilla ja sillä tavalla voidaan myös turvata jäsenvaltiot epäasialliselta painostukselta, ihan sama mistä se sitten tulee. Eli voidaan käyttää tässä tavallaan komission päätöksiä, niin kuin monilla muillakin kaupan aloilla ja kilpailulainsäädännön mukaisesti toimitaan. Tässä nämä tärkeimmät huomiot ja toivotan varjoesittelijöille hedelmällisiä keskusteluja huomenissa. Kiitos paljon herra Cornelis komission puolesta. Annan vielä puheenvuoron esittelijälle, edustaja Piper, olkaa hyvä. Also an der Länge der Ilmeisesti komissio pelkää, että me ryssimme tämän asian, kun noin pitkään puhuivat, mutta huolet sikseen kyllä tämä tästä vielä iloksi muuttuu. Lyhyesti siihen, mitä kollegat täällä totesivat. Olen kollega Proissin kanssa samalla linjoilla Kyllä kansanpuoluekin haluaa, ettei tästä direktiivistä viedä varsinaista pohjaa. Kyllä, tällä pitää olla vaikuttavuutta. Mutta olen ECRnkin kanssa samoilla linjoilla, mitä tulee soveltamisalaan. Kollega Foster, meidän ei pitäisi tässä ampua yli. Meidän täytyy katsoa, mitkä asiat voidaan hoitaa välittömästi ja mitkä välillisesti, jotta päästään sellaisen tilanteeseen, ettemme tähän linkitä muita tekijöitä kuin niitä keskeisimpiä. Ja mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin, eli että Euroopan parlamentti sekaantuisi jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, kyllä meidän pitää jarruttaa tällä saralla ja luottaa enemmän siihen, mitä komissio tekee, mutta mielestäni on kuitenkin tarpeen, että komissiosta löytyy riittävästi kompetenssia, sillä Euroopan unionin pitäisi neuvotella Euroopalle hyviä ratkaisumalleja myöskin totalitaaristen hallintojen kanssa – Ainakin pitää välttää se, että me jäämme alakynteen ja siitä saattaisi syntyä epämiellyttäviä tilanteita. Eli meidän täytyy vaalia kilpailulainsäädäntöä, mitä kollega Telitska liberaalien puolelta tote, totesi puheenvuorossaan. Eli meidän ei pitäisi politisoida tätä ongelmaa liiaksi. Eli meidän pitäisi keskittyä teknisesti keskeisimpiin kysymyksiin, eli ettei tästä synnytetä valtavaa poliittista taikinaa välittäen vääränlaisia viestejä. Jos tähän nyt ihan maltilla syvennytään, niin en usko, että tästä tarvitsee lähteä yhtään mitään paisuttelemaan, niin kuin jotkut jäsenvaltiot tekevät. Se, mitä Vihreät totesivat, sekin miellytti minua. Fair and equal. Kuulostaa oikein hyvältä. Siltä pohjalta haluamme huomisessa varjoesittelijäkokouksessa toimia ja minä uskon vakaasti siihen, että saamme aikaiseksi hyviä kompromissitarkistuksia. Monsieur, uh, Piper, Kiitos paljon edustaja Piperille. Muistutan, että äänestämme tästä 20. päivä maaliskuuta. Selvä. Ja me jatkamme vielä kokoustyöskentelyä pysymme yhä ilmassa. Komission kanssa käytävä keskustelu, joka koskettaa kertomusta yhteisistä siviiliilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun asennuksen numero 300 kautta 2008 täytäntöönpanosta. Herra Carlos Mestre, joka alustaa tämä. Älkää nyt tehkö niin kuin Filip Cornelis 5-10 minuuttia teidän esityksenne kesto ja sen jälkeen voimme keskustella. Totta kai minä nyt vähän kiusataan te, kiusaan teitä, herra Cornelis. Carlos Mestre, olkaa hyvä. Mon aspiration dans la vie, c'est de faire comme Philippe. Minun tarkoituksen on tehdä niin kuin Philip Cornelis, mutta ei minä sitä nyt tänään tee. Uh, good afternoon to everybody. Kiitos oikein paljon. Yritän puhua lyhyesti ja asiakirja puhuu omasta puolestaan. Eli 16 artikla äh, tästä asetuksesta määrittelee sen, että komission pitää joka vuosi esittää kertomus yhteisistä siviiliilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun asetuksen täytäntöönpanosta. Ja siinä kerrotaan komission toimista valvonnan alalla jäsenvaltioissa, mutta siinä myöskin hahmotellaan kuvaa siitä, miten alan politiikka on kehittynyt vuonna 2016. Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi, sillä yleensä kertomus tehdään vähän, jolla julkaistaan vähän aikaisemmin, mutta nyt tarkastus menettelyn takia me halusimme odottaa jäsenvaltioiden raportteja jotta voimme sitten ottaa ne mukaan tähän. Näin on, tämän vuoksi myös tämän kertomuksen, vuosikertomuksen esittely viivästyi. Sivulla neljä sen lopussa puhutaan äh, sääntöjen vaatimusten mukaisuudesta ja sen valvonnasta eri puolilla unionia. Hyvin tärkeää on huomata yksi työkaluista, joka komissiolla on äh, puuttua mahdollisiin ongelmiin turvatasossa yhdellä jollakin tietyllä lentoasemalla. Kyse on 15 artiklan menettelystä ja silloin tämä, tällainen lentoasema voidaan ottaa tietystä menettelystä pois tällaisesta yhden lukujärjestelmästä. Ja nyt 15 artiklan ilmoituksia ei ole edellytetty. Joko asia pitää tehdä välittömästi tai sitten Tiettyjä menet, tiettyihin menettelyihin on ryhdytty, jotta on varmistettu riittävä suojataso ja turvatarkastusten taso. Meillä on tietyt standardit tiettyjen maiden kanssa, kuten Montenegro, Yhdysvallat ja Kanada. Ja meillä on myös tarkastuksia, tai emme kutsu niitä tarkastuksiksi, vain vierailuksi joillakin kolmansien maiden lentoasemilla, erityisesti Yhdysvalloissa. Se on yksi suurimmista markkina-alueista ja meillä on hyvin tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen lentoasemien kanssa. Emme pelkästään arvioi toisiamme ja auta toisiamme ja toistemme toimia, vaan myöskin me toimimme yhdessä kansainvälisissä yhteyksissä, erityisesti ICAOssa – ja on tärkeää tietää, että vuonna 2016 YK turvallisuusneuvosto myös antoi päätöslauselman lentoasemien turvallisuudesta tai ilmailualan turvallisuudesta. Ja siinä IKA on sopimuspuolet ovat mukana, jotta voidaan varmistaa tietyt turvastandardit ja niiden noudattaminen ja myöskin niiden tehokkuus. Ja lisäksi on haluttu tiedottaa kaikista lisätoimenpiteistä, joita ICAO puitteissa on toteutettu. Me olemme niitä komissio ja unioni yleensäkin ovat tukeneet. Sitten poliittisiin aloitteihin liittyen haluaisin puhua näistä teknologioista ja etenemissuunnitelmasta. Se on tärkeä asia ja ei pelkästään jäsenvaltioissa, vaan myös eh, sidosryhmien eli ilmailusten valmustajien ja lentoasemien ylläpitäjien kanssa. Me yritämme katsoa, että teknologia täyttää vaatimukset ja meidän täytyy voida luottaa kaikkiin järjestelmiin turvallisuuden varmistamisessa. Myös eh, yleisten tilojen ja näiden maaliikennealueiden suojaaminen on ollut esillä. Tämä otettiin käyttöön Brysselin iskujen jälkeen. Ja olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja, mutta tämä on hyvin hankala kysymys. Miten voidaan suojella sellaista aluetta, jonka pitää pysyä avoimena ja jossa on oltava vapaa kulku? Ja miten voidaan silti varmistaa turvallisuus tuollaisella alueella. Komissio on tarkastellut asioita, asioita ja myöskin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avulla hahmotellut joitakin ratkaisuja. Samanlaista työtä on tehty muuallakin siitä, miten maaliikennealueilla voidaan varmistaa turvallisuus. Tämä asiakirja on melko kattava. Se julkaistaan kerran vuodessa ja vastaan mielelläni kysymyksiinne. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron edustaja Marineskulle. Thank you, President. It's very important uh, this aspect of security and uh, the new... Kiitos rouva puheenjohtaja. Totta kai tämä turvallisuuskysymykset ovat erittäin tärkeitä. Ja asetus, josta tässä puhutaan, on erittäin, erittäin tärkeä. On paljon puhuttu mahdollisuudesta sisällyttää eurooppalainen virasto tähän työhön mukaan. If they know why the... Mm, kysynkin komissiolta, miksi jäsenvaltiot vastustavat tätä näin kiivasti? että eurooppalainen virasto otetaan mukaan tälle alueelle. Ei niille alueille, jotka, jotka asetus 300 jo kattaa, mutta lähes kaikkeen muuhun, koska kuten jo sanoin, on ollut terroristihyökkäyksiä. Turvallisuuskysymys on ensiarvoisen tärkeä. Me tarvitsemme yksi ilmeistä harmonisoitua lähestymistapaa tässä asiassa. En minä nyt puhu siitä, että me tarvitsisimme jotakuta tai jotakin, joka loisi uudet turvallisuussäännöt. Me tarvitsemme harmonisoitua lähestymistapaa koko Euroopassa. Olen sitä mieltä, että meidän pitää saada parempaa tiedonvaihtoa ja toimenpiteitä, jotka voisivat todella perustua yhteiseen lähestymistapaan. Rouva Brys, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank. In den letzten Paljon kiitoksia. Viime vuodet ovat osoittaneet, että ilmailun turvallisuuteen liittyen parantamisen varaa löytyy. Me kävimme hiljattain Brysselin lentokentällä tutustumassa uuteen turvallisuuskonseptiin, joka toimi mainiosti, mutta kävi ilmi, niin kuin tekstissäkin sanotaan, niin henkilökunnan kouluttaminen, jatkokoulutus on erittäin tärkeä asia, sillä teknologiaa itsessään ei riitä. Siksipä kysyisinkin komissiolta tästä Smart Security-hankkeesta lentokentillä. Toisaalta tarvitaan tarkastuksiin tehostamista, mutta toisaalta tarkastelen kriittisesti tätä henkilöiden profilointia ja siltä pohjalta erilaisten tarkastustoimien toteuttaminen. Eli otetaan huomioon myöskin ostokäyttäytymiset. Mehän emme voi lähteä tarkastamaan ihmisiä vain sen takia, että eivät he ennakkoon halua antaa mitään tietoa itsestään. Ja sitten kolmansien maiden arviointi ykkösosiossa puhutte lentokenttien arvioinneista. Viitatte muun muassa Jakartan lentokenttään. Onko tarkoitus lähitulevaisuudessa arvioida muitakin lentokenttiä? Siinäpä kaikki. Madame, merci beaucoup, Madame Proust. Madame Foster, la parole est à vous. Rouva Foster, olkaa hyvä. Uh, well, thank you to the Commission for your... Kiitos komissiolle tästä kattavasta esityksestä. Ja sen alkuperäisen 9.11 jälkeisen kertomuksen jälkeen toki tämä kiinnostaa ja täytyy katsoa, mitä muuallakin tapahtuu. Mitä silloin teimme? Mielestäni toimimme oikein hyvin. Me tunnustimme tietyt asiat, jotka me kaikkien ICAON maiden on edelleen täte- toteutettava. Meillä on tietyt kriteerit otettu käyttöön. Ja nyt uhkat ovat muuttuneet. Muun muassa Venäjän lentoasemalla oli maaliikennealueella isku. Ja tämä on melko hankala haaste tämäkin. Ja on myös tietyt taustatarkistukset, joita työntekijöille tehdään. Se on hankala aihe, mutta mielestäni tätä pitäisi vähän laajentaa. Jotkut jäsenvaltiot ovat määrätietoisesti tätä ajaneet, mutta tiedetään, että mitä enemmän on joustava, joustaa, niin sitä enemmän terroristi pysty, sitä pyrkivät myös hyödyntämään. Ja mielestäni toim, olette toimineet hyvin varovaisesti. Tietyt satunnaistarkastukset ovat toimineet hyvin. Te ette halua kertoa etukäteen, kun olette tulossa tarkastusta tekemään ja teidän äh, tehtävänne on huomioida ja viestiä kaikista mahdollisista havaituista puutteista ja myös kansallisten viranomaisten on sitten puututtava niihin. Nämä asiat on käsiteltävä ja on totta puhuen me emme pyri profiloimaan matkustajia tietyllä tavalla olemme poliittisesti liiankin korrekteja ehkä, mutta tällaiset tietyt sekaannukset se, tai asiaan sekaantumiset mielestäni, kun itse tulen ilmailualalta, niin tämä on ihan mahdotonta. Ja kun ajatellaan myös aikaa, kuinka, mitä tähän on käytetty, uskonkin, että joidenkin jäsenvaltioiden ja komission pitää pyrkiä katsomaan, miten vaikkapa tietyt säännölliset matkustajat eh, huomioidaan, miten tietoa välitetään hallitukselle. Pitää katsoa, miten Yhdysvalloissa vaikkapa tehdään. Kyse ei välttämättä ole mistään uhkasta. Meidän täytyy katsoa vähän tämän laatikon ulkopuolelle myös lentokenttäturvallisuuden suhteen. Nyt ihmiset matkustavat paljon ja nämä tarkastukset ovat melkoinen rasitus näille ihmisille. Ihmiset lähtevät lomalle ja eh, heitä rasittaa ja myöskin operaattorit valittavat ja koko ajan vain ajatellaan turvallisuutta. Tämä on to- todellisuutta ja meillä on tietyt turvallisuushaasteet, mutta silti meidän pitää pyrkiä parantamaan toimia tässä. Voimme tehdä tämän paljonkin hienostuneemmin. Teknologia on ytimessä, mutta lisäksi tarvitaan tiedustelutietoa tai älyä, jotta saadaan hyviä ehdotuksia pöydälle. Komissio on toiminut hyvin mielestäni todella hyvin olette toimineet kansallisten siviili-ilmailuviranomaisten kanssa. Kiitos. Seuraavaksi Luis de Grandes, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin näin myöhään. Minä olin muissa toimissa kiinni. Tämä mietintö on äärimmäisen mielenkiintoinen ja minä olin jo pitkään työstänyt sitä ja olin esittelijänä, anteeksi lausunnantajana, kun puhuimme näistä skannereista ja valvontakameroista. Tästä on jo vuosia. Kaikki nämä ovat kiinnostaneet minua. Tämä on enemmänkin huolenaihe, johon olemme saaneet hyvin vähän vastauksia, kun me ajattelemme kansalaisten huolestumista. Me tiedämme, että me elämme hyvin järkyttäviä aikoja me tiedämme, mitä on tapahtunut ja mitä kansalaiset ovat jo joutuneet kokemaan. Meillä on myös pakolaisia täynnä koko maailma. Meidän täytyy, meillä on myös moraalisia, laillisia ja poliittisia velvollisuuksia. Ja meidän pitää ajatella myös unionin arvoja. Terroristien määrä nousee Tämä meidän yhteiskunnissamme, me, meidän naapurimaissamme. Meidän täytyy ajatella sitä. Ja kun me ja myös köyhyys lisää mahdollisuuksia kaikille toimia lisää. Näin, kun asiat ovat tällässä tässä jamassa, niin pitää ajatella turvallisuutta, enemmän turvallisuutta. Se on meidän kansalaisten ensimmäinen suurin huolena. He ovat huolissaan terrorismista ja mitä riskejä se pitää sisällään yhtenäisyydelle. Mutta meidän kansalaisemme eivät myöskään halua, että heidän vapauksiaan rajoitetaan tai että heidän liikkumisvapauttaan rajoitetaan. Ilma, ilma meidän pitää me ilma-alue, lentoliikenne ei saa synnyttää lisää pelkoa. Ilmailusta on tullut kruunu jalonkivijoillekin, mutta me sen pitäisi olla paljon turvempaa, mutta ainakin tilastojen mukaan se on paljon turvallisempaa, mutta ei se ainakaan sillä tavalla sitä koeta mieletä sillä tavalla ihmisten mielissä, eikä ainakaan tiedotusvälineet vakuuta siitä. Meillä on perusoikeudet, vapaudet, vapaus ja turvallisuus, mutta miten me voimme taata turvallisuuden, jos me lähdemme rajaamaan liikkumista? Miten me voimme paremmin turvata ja suojella eurooppalaisia kansalaisia meidän rajoillamme ja lentokentillämme? Ollaan paljon edistytty turvallisuudessa. On esimerkiksi, meillä on terrorismin vastainen virasto Europol, mutta sen täytyisi reagoida nopeasti uusiin uhkiin ja olla paljon operatiivisempi. On myös edistytty paljon tiedonvaihdossa olemassa olevissa järjestelmissä. Me ole, elämme uusia aikoja. Meillä on myös e, eurooppalainen valvontayksikkö. Meillä on myös omia PNR-järjestelmiä, vuodelta 2017 PNR-direktiivin mukaan. Ja ilmailuyritykset haluavat myös olla keskeisessä roolissa, kun tätä direktiiviä lähdetään toteuttamaan ja soveltamaan. Nämä liittyvät ilmailuliikenteeseen, mutta ei ole kyse vain informaatiojärjestelmien luomisesta, mutta näiden järjestelmien pitäisi puhua keskenään, ne pitäisi olla keskenään yhteenliitettyjä ja toimivia meidän pitää pystyä tarjoamaan parempaa turvallisuutta Euroopassa. Se on avaintekijä ilmailuliikenteessä. Meillä on myös kyber, kyberneettisiä uhkakuvia. Ne ovat tulleet geopoliittisiksi instrumenteisiksi. E- e- Euroopan ilmailuturvallisuusvirastolla on tärkeä rooli, mutta meidän täytyy ajatella myös kyberturvallisuusviraston roolia ilmailu on sellainen tekijä, joka yhdistää monia tekijöitä. On kyse myös kansalaisten turvallisuudesta, mutta meidän, se voi myös lisätä kansainvälisiä uhkakuvia. Minulla on kaksi kysymystä. Onko komission tietoinen siitä, mikä on minun yhteistyökyky nyt neuvotteluissa? Minä haluan, mm, kuinka vaikeata on, on oli ollut tehdä tämä, laatia tämä mietintö, kun puhutaan sertifioinnista e-, Euroopan siviiliilmailun turvallisuuskysymyksissä. Myös neuvostossakin on ollut vaikeuksia suhteessa komission toimivaltuuksiin. Minä haluaisin, että komissio lähtisi tutkimaan tätä. Minä haluan ymmärrystä. Minä vaadin ymmärrystä. Minähän olen yhteistyökykyinen, mutta jatkuvasti, jatkuvasti vaihdetaan mielipiteitä ja näkemyksiä ja suhtautumisia. Minä ymmärrän, että komissiossa ja neuvostossa on nämä omat vaikeutensa, mutta emme voi jatkuvasti siinä tilanteessa, että emme pysty vastaamaan riittävästi kansalaisille heidän kysymyksiinsä. Meidän pitää pystyä tarjoamaan ratkaisuja, koska meillä on teknologiassa vastauksia, ratkaisumahdollisuuksia. Kansalaiset ovat elävät heidän on vaikeaa ymmärtää asioita, miten esimerkiksi duty free voi olla turvallinen alue. Ei ole mahdollista, että me uhraamme ne jotakin duty free-alueita esimerkiksi turvallisuuden hyväksi. Se on täysin mahdotonta. Kyllä meillä on muitakin mekanismeja olemassa, Ymmärrän, että neuvostolla on tässä kansallisia intressejä myös pelissä, mutta se on täysin käsittämissä, että tämä dikotomi olisi vallalla. Su- turvallisuuden nimissä lähdetään rajaamaan vapautta. Se yhteiskunnallisesti kansalaisuuskysymyksen kannalta se on täysin mahdotonta. Minä haluaisinkin kysyäkin, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta voidaan lähteä parantamaan esimerkiksi tiedotus- ja informaatiokeskusten välistä yhteydenpitoa, informaation vaihtoa mikä, miten me voimme paremmin taata turvallisuuden myös tiedonvaihdossa. Meillä on korkean tason konferensseja terrorismin vastaisessa taistelussa. Se, meidän, täst, meidän pitäisi olla tiedonvaihdossa paljon, paljon toimia paljon kohdennetummin. Tämä, tällä tavoin me saamme myös jonkinlaista tunnustusta ja meidän täytyisi, täytyisi tehdä parempaa tutkimustyötä, kun minä laadin tämän mietinnön aikoinaan. Ja kun tein lausunnon näistä skannereista, niin yksi keskeisistä aiheista oli se, että kommunikointi ja kaikki kontrollit ja valvonta on vain tiedonsuojelun, tiedon, tietosuojan hyväksi. Mutta meillä on nyt näitä tietoja, mutta Meillä on PNR-rekisterit, meillä on PNR-direktiivi, me voimme tätä hyödyntää. Kyllä komission täytyisi edetä tässä asiassa paljon voimakkaammin, lähteä todella ottamaan käyttöön näitä materiaalisia keinoja, joita sillä on. Eikä tässä saa tulla ensiksi kysymyksen jäsenvaltioiden edut. Kyllä meidän täytyy toimia yhteisön hyvän nimissä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos paljon, De Grande. Edustaja Kuun, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe. Vuosien ajan Lockerbin jälkeen TRAN-valiokunnassakin olemme pohtineet sitä, miten voisimme Euroopassa ja kaikkialla maailmassa suojella lentomatkustajia siten, että matka sujuu turvallisissa merkeissä. Erinäisiä mahdollisuuksia on käsitelty, nesteiden mukana kuljettamiskielto, kehoskannerit, tarkastusproseduurit ja niin poispäin. Riippumatta siitä, että tallennetaanko nämä tiedot, eli että ihan neutraalilta pohjalta vain tarkistuksia tehdään, hyvääkin on saatu aikaiseksi. Räjähdeaine, huumausaine, metallit, tarkastukset, niihin voidaan suhtautua eri tavalla. Sitten nesteiden koostumus, mielenkiintoisia teknologioita käyttäen voidaan selvittää, mitä, mistä nesteistä on kyse, mutta kyllä mielestäni on paikallaan ainakin pistokokeen omaisesti toimia ja käyttää myöskin ehkäpä profilointia, niin kuin erinäisissä maissa tehdään. Ja mitä tulee yhdistelmälennot, eli henkilö plus äh, rahti, kuljetus se on asia, johon pitää kiinnittää laajemmin huomiota ja biosensoriikka on tärkeä asia, kuten kollega Foster tietää K9 on tässä iskusanaa niin kuin Luiskin tietää, tarvitaan koulutettuja vainukoiria, kuten Charles de Gaullein terminaalissa otetaan konteista kohdennetusti pistokokeita. Ja sitten mitä emme myöskään saa unohtaa on se, että henkilökuntakin tarkastetaan – Eli ne, jotka maahuolinnasta vastaavat, hekin joutuvat tarkastusten kohteeksi. Se on yhtä lailla tärkeä tarkastus kaikki muutkin, eli sieltäkään kautta ei saa syntyä turvallisuusriskejä. No niin, nyt ajatus hukkui. Niin, henkilökunta yhtäältä ja sitten tavarantoimittajat toisaalta on olemassa turvallisten tavarantoimittajien luettelo, lehtitoimittajat, tax-free myymälä, tarvikkeet tuovat tahot. Silläkin saralla täytyy olla tarkkana, ettei turvallisuusaukkoja pääse syntymään. Siinäpä koko kenttä kaikessa kirjossaan. Minä uskon, että olemme päässeet jo aika lailla pitkälle. Ainahan voi syntyä sellainen tilanne, että terroristi-iskun jälkeen henkilöt ikään kuin jäljittelevät terroristeja, jättävät lentokoneeseen jonkun mystisen mustan paketin. Ei mikään mahdoton ajatus, olen itsekin sellaisen nähnyt. Eli tällaisen tapausten varalle henkilökunta pitää kouluttaa. Eli kyse ei ole vain ainoastaan näistä matkatavaratarkastuksista, eli toimitaan siltä pohjalta, että ensin tarkastetaan laajemmin ja sitten mikäli jotain epäilyttävää on, niin sitten lähdetään pikkuhiljaa tarkentamaan näitä tarkastuksia. Mielenkiintoinen teksti, kiitokset siitä, silloin melkoinen PR-vaikutus. Kansalaisilla pitää olla sellainen vaikutelma ja tuntuma, että kun he nousevat lentokoneeseen, niin on alkamassa turvallinen matka. Kiitoksia. Kiitos edustaja Kuun. Nyt käännyn taas Carlos Mestren puoleen ja pyydän häntä tekemään loppuyhteenvedon ja ehkä antamaan joitakin vastauselementtejä kysymyksiin, joita täällä on kuultu noin 50 minuuttia. Se on ehkä aivan riittävä aika vastauksiin ja loppuyhteenvetoon. Kiitos, pyrin puhumaan tiiviisti. Joitakin tiettyjä esimerkkejä muun muassa EASAan liittyen. Kaikki varmaankin ovat yhtä mieltä siitä, että lentoturvallisuusvirastolla on ihan lähtökohtaisesti merkittävä rooli näissä asioissa. Ja yleisesti ei pelkästään komission, vaan jäsenvaltionkin mielestä tärkeä asia on kyberturvallisuus. En kuitenkaan pidä kovin vahvana näkemystä siitä, että tietyt asetukset tukisivat turvallisuutta sellaisten tietojen osalta, jotka on luokiteltu vaikkapa tiedusteluyhteisöjen tiedoksi. Kaikki näitä tietoja pitää käsitellä tehokkaasti. Ennen kuin perusasetuksesta edes käytiin komissiossa keskusteluja, niin komissio jo aloitti EASan kanssa neuvottelut siitä, miten voidaan luoda yhteistä pohjaa asetuksille, joissa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat. E, niiden suhteen EASA on merkittävä. Ja sitten taas tietyt turvallisuusnäkökohdat pitäisi myös paremmin ottaa huomioon. Tässä mennään oikeaan suuntaan. Haluaisin myös viitata maaliikennealueisiin ja niiden turvallisuuteen. Tämä liittyy henkilöstön ja matkustajien ja kaikkien muidenkin suojaamiseen avoimilla alueilla. Siihen ei löydetä mitään ehkä yhtä ratkaisua. Ei ole mitään sellaista tekniikkaa, joka tavarat toisi. Mutta kun rakennetaan erilaisia täytyy rakentaa tämä erilaisille elementeille. Yksi on kul- turvallisuus, kulttuuri. Se ei liity pelkästään henkilökuntaan, vaan myöskin matkustajiin, ihmisiin yleensä, miten he voivat vaikuttaa turvallisuuteen ja sen parantamiseen. Ei pelkästään, jos isku tapahtuu, vaan myös ennen mahdollisia iskuja, miten käydään, tiedotetaan ja millaisia menettelyjä pitäisi noudattaa, jos isku tapahtuu. Eli kyse on myös siitä, että tiedotetaan myöskin tuon lentoliikennealueen turvallisuudesta. Esimerkiksi Saventemissa ensimmäinen ratkaisu ensin on se, että lisätään tarkastuksia ja äh, tähän luodaan tämmöinen turva-alue terminaalin varsinaisen alueen ulkopuolelle. Se ei ole se kunnollinen ratkaisu oikeasti. Se vaikuttaa virtojen kulkuun ja tuottaa jonoja ja silloin ei oikeastaan ajeta ihan oikeaa asiaa. Sitten äh, rouva Fosterille ja herra Grandesille – Ei tässä haluta vain katsoa taustoja, mutta se pitää ottaa huomioon. Siihen liittyy ongelmia, mutta meidän täytyy katsoa kokonaisvaltaisemmin sisältäpäin tulevia uhkia. Ja ei varmaankaan ole yhtä ainoaa ratkaisua tätä varten, mutta voimme luoda ratkaisun, joka voisi olla tehokas, kun valvotaan, jos jotakin muutoksia vaikkapa tapahtuu muutoksia jonkun tavaran toimittajan käytöksessä tai jossain muussa tällaisessa. Sitten herra Kuunille maahuolintapalveluista vastaavat tahot myös tarkistetaan tai heidän taustansa tarkistetaan – onko sitten kyse sääntelyn alaisista toimijoista vai ei. Viranomaiset vaikuttavat nämä tavaroita toimittajia valvotaan. Meillä on järjestelyjä tähän, mutta niitä ehkä pitäisi vähän kehittää ja hienosäätää vielä. Kaiken kaikkiaan tässä kohtaa käymme ehkä filosofista keskustelua, niin kuin Fosterkin toi esiin, mitä voimme tehdä tulevaisuuden kannalta. Nykytilannetta ei voida sietää, jos matkustajamäärät ja liikenne vielä kasvaa. Eli meidän täytyy katsoa laatikon ulkopuolelle. Minä suhtaudun varovasti siihen, että tuetaan sokeasti tiettyjä profilointi, kysy, profilointimenetelmiä. Meidän täytyy toimia tällä alalla hyvin huolellisesti ja meidän täytyy olla yhteyksissä sidosryhmien eli lentoasemien haltijoiden sekä laitevalmistajien kanssa. Meidän täytyy ottaa käyttöön järjestelmä, joka saa tämän homman toimimaan. Tiedätte, että tietosuojasäännökset ovat tiukemmat kuin jossain muualla maailmassa ja siksi tässäkin täytyy olla tarkkoina. Meidän täytyy katsoa myös niiden turvallisuutta ja me emme saa antaa vaarallisille henkilöille mahdollisuutta ikävissä tarkoituksissa jotenkin horjuttaa tätä. Tämä ei liity pelkästään liikenteeseen tai ilmailuun. Meidän pitää hyödyntää eri säädöksiä ja miettiä, mitä toimia mahdollisesti tarvitaan ilmailun alalla tietosuojasäännöksen suhteen. Sitten viimeinen asa vielä turvajärjestelmien tai turvalaitteiden sertifioinnista. Tähän löydetään ratkaisu ja siten pääsemme myös eteenpäin. Komissio, no, komissiossa tämä on hyvin tärkeä asia esityslistalla. Erityisesti tietojen vaihto on merkittävässä roolissa. Sitä kehitetään tällä hetkellä hyvin myönteiseen suuntaan ja myös riskinarvioinnit ovat rutiinia nykyään komissiossa ja äh, sisäasioiden ja liikenteen liikkuvuuden pääosastoilla. Me jatkamme tämän tien tutkimista. Kiitos. Kiitos paljon herra Mestre näistä täsmennyksistä. Tämä on vasta alkua kaikelle tässä ensimmäisessä keskustelussa. Me voimme palata näihin asioihin vielä uudemman kerran. Hyvät kollegat, me voimme päättää nyt kokouksen tältä illalta tähän, mutta kerron jo tässä. Tai jatkamme kokoustamista maanantaina 26. päivä helmikuuta kello 15. Eli, ja tässä vaiheessa toivotan teille hyvää loppuviikkoa ja toivottavasti törmään teihin käytävillä. Kiitos paljon ja näkemiin.